Dear colleagues, uh, good afternoon. Uh... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Aloitamme kohdasta yksi, esityslistan hyväksyminen. Esitän teille seuraavat muutokset. Esityslistan luonnokseen kohta 15 on poistettu esityslistalta, koska mietintöluonnoksesta ja keskeytysmekanismista tehtävät äänestykset tehtiin viime torstaina jo Strasbourgissa. Kohta 16 Mietintöhyväksyntä, hyväksyntä, korruption torjunta, jatkotoimenpiteet on lykätty nämä kaksi muutosta. Jos mitään vastalauseita ei ole, niin esityksestä on tällaisena hyväksytty. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Tulkkausta kielen eikä kroatian ole tänään saatavilla. Kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen. Ensimmäinen helmikuuta, 21.22. joulukuuta, 30. marraskuuta, 12.13. lokakuuta, ja 15-16 heinäkuuta. Jos ei vastusteta, niin pöytäkirja on hyväksytty. Näin päästään kohtaan neljä, ensimmäinen asiakohtamme, jossa kysymys on yksityisyyden suojaamisesta internetissä varmistamalla Euroopan suurempi digitaalinen autonomia. Tässä käydään näkemysten vaihtoa. Guillaume Puparin kanssa, joka on äh, Ranskan tietoverkkoturvallisuusvirastosta. Muistanette, että sähköinen joukkoseuranta ja sitä koskeva mietintä esitettiin viime joulukuussa ja sen jälkeen järjestettiin korkean tason konferenssi, jossa puhuttiin siitä, millä tavalla tietotekniikkaa voidaan vahvistaa ja näin parantaa tietoturvaa internetissä. Tämä pidettiin yhdessä ITREn kanssa ja kuten muistan, että kyseessä oli erittäin yksityiskohtainen konferenssi, jota oli suunniteltu monta kuukautta. Kyseessä oli interaktiivinen konferenssi, 80 kansainvälistä asiantuntijaa oli paikan päällä. Konferenssin pääsuosituksista yksi oli se, että meidän tulisi kehitellä vahvempaa ja autonomisempaa EU, e tietotekniikkaa puolta. Tätä käsiteltiin jo päätöslauselmassamme, joka käsitteli joukkoseurantaa vuonna 2014. Eli jotta tässä nyt sama vauhti säilyisi, kun tätä kehitystä katsotaan ja niin sitä työtä, mikä on tehty, ilahtuneena voin toivottaa Tupaarin tervetulleeksi, joka kuten totesin on Ansin pääjohtaja. Ja joka selkeästi puoltaa Euroopan digitaalista autonomiaa ja suvereniutta tällä alalla. Toivotan teidät tervetulleeksi. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup, merci de, de me... Kiitoksia. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne digitaalisesta turvallisuudesta. Se tietenkin pitää meidät aivan sataprosenttisesti kiireellisenä tänä päivänä. On todella tilausta tällaiselle eurooppalaiselle kunnianhimoiselle lähestymistavalle. Haluaisin keskustella teidän kanssanne muutamista tähän liittyvistä seikoista. Aivan ensiksi haluaisin vielä palata tähän digitaaliuhan tilanteeseen sellaisena kuin sen Ansissa näemme. En tiedä, onko tämä nyt onni, mutta me näemme kyllä paljon tietohyökkäyksiä, joista ei julkisesti kerrota niin, että voidaan suojella näiden iskujen uhreja. Ja on sanottava, että olen kyllä aika huolissani kun näen, kuinka näiden iskujen määrä vain nousee ja näiden iskujen tekijöiden motivaatio ja tekninen osaaminen nousee ja niiden määrä on selvästikin yhä enemmän ryhmittymiä, jotka, keski, jotka e, erikoistuvat tämän tyyppiseen toimintaan eri motiiveilla. Meillä on aivan alusta asti ollut selkeä pyrkimys tässä verkkorikollisuudessa e, selvästikin on pyritty samaan varoja ja kiristämistoimintaa. Nyt meillä on tällainen kryptologinen rikosaalto. Tarkoituksena ei ole siis tuhota tietoja niin kuin aikaisemmin menneillä viruksilla, vaan nyt pyritään, pyritään purkamaan tietoja ja ehdotetaan uhreille – E, sitä, että, niin, eli siis uhrin omat tiedot lukitaan e, ja ehdotetaan, että saa pääsyn tähän e, omiin tietoihinsa maksamalla esimerkiksi virtuaalivaluutassa tai tuhannella eurolla. Nämä rikolliset antavat sitten jälleen pääsyn omiin tietoihin. Tämän tyyppisiä, tämän tyyppistä toimintaa nykyään tällaisia iskuja tapahtuu. Tämä on erittäin erittäin ikävä tilanne, koska joskus ihmiset ovat, ovat tällaisen rikoksen uhreja ja pyrkivät pääsemään tilanteesta maksamalla, mutta ei ole mitään takeita siitä, että tiedot vapautuvat maksamisen jälkeen. Maailmanlaajuisesti näitä iskoja tehdään ja, ja ky- kyseessä on merkittävät summat, joita nämä iskujen tekijät keräävät näillä varoilla ja voidaankin pohtia, mitä kaikilla näillä varoilla tehdään. Ja henkilökohtaisesti olen aivan vakuuttunut siitä, että osa näistä varoista investoidaan uudelleen. Vähän niin kuin tutkimuksessa ja kehityksessä investoidaan tulevien iskujen valmisteluun. Eli meillä ke- ke- kehittyy merkittävällä tavalla tätä verkko- verkkorikollisuuden puolella. Toinen ongelma on se, tilanne, jota usein nykypäivänä näen, ja se koskee sitä, kuinka on, on kehittynyt tällaisia erikoistuneita ryhmiä, jotka harjoittavat tiedustelua, todella pyrkivät pääsemään sisälle tietojärjestelmään, on se sitten julkisen tai yksityisen joskus kyseessä ovat julkishallinnot, joskus suuret yritykset, pienet yritykset ja näiden verkkojärjestelmiin pyritään pääsemään ja varastetaan sitten kaupallisia tietoja, teknisiä tietoja, mitä tahansa, mistä yrityksen arvo voi koostua. Tämä on nykypäivää. Ja käsittääkseni ongelmaa aliarvioidaan vahvasti, koska nämä hyökkäjät ovat hyvin huomaamattomia, kun kyseessä on taho, joka, joka iskee tällaisen järjestelmään, pyrkii olemaan siellä mahdollisimman pitkään. Ensimmäinen ongelma näille hyökkäjille on juuri se, että, heitä ei, että kukaan ei vain huomaisi heitä jos heitä ei huomata, niin voidaan luulla, ettei mitään ole tapahtunut ja mitään iskoja ei ole tapahtunut. Tällaisia iskoja on selkeästikin liikaa. Omassa virastossani on, meillä on ollut parikymmentä viime vuonna käsiteltävänä. Iskujen määrää on aina tietenkin vaikea arvioida, kun puhun 20 iskusta. Ne kohdistuivat merkittäviin taloudellisiin toimintoihin Ranskassa ja siellä on menetetty kaupallisia teknisiä tietoja ja tietoja, joilla on vaikutusta myös kansalliseen turvallisuuteen. Kun katsotaan näiden toimijoiden, toimijoiden tilannetta, niin tässä on todella syytä huoleen. Puhun paristakymmenestä iskusta, mutta nämä ovat vain ne, jotka on havaittu, ja minun on aivan mahdotonta antaa teille uskottavaa lukua koskien näitä iskujen määriä, koska todella eh, on paljon iskuja, joita ei käsitellä, koska niitä ei ole havaittu tämän tyyppisessä iskussa vaikeus liittyy myös siihen, että ei tiedä kuka iskee. Usein on jonkinlainen käsitys siitä, mutta ei melkein koskaan todisteita. Ja on hyvin vaikea sanoa, tuleeko isku nyt miltä il- suunnalta ja tuleeko se valtiolta, tuleeko se mafiaryhmältä, tuleeko se kilpailijalta yksinkertaisesti. Näihin kysymyksiin on hyvin vaikea vastata teemme tutkimuksia poliisiin kanssa ja tiedustelupalvelujen kanssa ja olemme havainneet sen, että saattaa tulla pahoja sekannuksia. Jotkut toimijat tekevät työtä valtioille ja joskus tekevät työtä itse, itsenäisenä toimijana kyberturvallisuuden Meillä on todella paljon mahdollisuuksia. On hyvin vaikeaa luotettavasti osoittaa iskujen tekijyyttä kenellekään. Sitten kolmas uhka liittyy sabotaasi vaaraan. Tässä on aivan sama tekniikka kuin silloin, kun tunkeudutaan tietojärjestelmään, mutta sitten on muistettava se, että nyt on tahoja, jotka voivat varastaa tietoja muuttamatta ver- järjestelmiä, mutta samalla nämä henkilöt voisivat myös vaikuttaa järjestelmien toimintaan. Nämä tahot voisivat pyrkiä myös tuhoamaan nämä järjestelmät ja niihin liittyvät toimet. Ja edelleen ne, he voisivat puuttua järjestelmiin, joissa ei ole mitään ar- arkaluontoisia tietoja, mutta jonka hyvä toiminta on keskeistä, kuten kriittiset toiminnat, kuten liikenne, teollisuus, esimerkiksi ja öljyjalostamoon, no siellä ei valtava, valtavasti ole mitään arkaluontoisia tietoja, mutta on hyvä toiminta on hyvin keskeistä. Se, näitähän johdetaan nyt täysin digitaalisesti ja on täysin keskeistä, että ne toimivat. Meidän tulevaisuudessa olisi otettava huomioon se, että näiden iskujen tekijät poliittisista terroristi- tai taloudellisista motiivista johtuen pyrkivät yksinkertaisesti tuhoamaan nämä järjestelmät tai provosoimaan katastrofeja liikenteen alalla. Ei tarvitse vääntää rautalangasta, voitte kyllä ymmärtää, minkälaisia katastrofeja tulee siitä, jos joku pääsee sorkkimaan tuonne esimerkiksi juna, junien ohjausjärjestelmiä ja muuta. Tänä päivänä onneksi on vähän tämän, tällaisia tapauksia. En usko, että se johtuu siitä, että teknologia olisi niin korkealla, vaan pikemminkin kyseessä on iskujen tekijöiden motivaatio. Viime vuonna oli kuitenkin yksi tapaus Ranskassa, joka antoi paljon ajattelemisen aihetta. Se koski iskua, joka kohdistui TV5 Monde televisiokanavaan. Ja tässä iskussa todella pyrittiin ainoastaan tuhoamaan kyseinen televisiokanava pääsemme tunkeutumalla järjestelmään ja ymmärtämään sen toimintaa. Ja sitten jonakin hetkenä iskun tekijä painoi punaista nappia ja pyrki tuhoamaan kaikki sisältöjä. Mehän melkein y onnistuikin, koska tämähän sujuu sitten hyvin nopeasti kerran, kun se on lähtenyt liikkeelle mutta mikä oli hänen motiivi, kuka hän oli, tämä on vielä erittäin paljon pimeän peitossa. Tutkimus on edelleen kesken. Mutta valitettavasti tällaiset tapaukset voivat ennakoida tulevia iskuja. Tietoteknisiä iskuja voidaan käyttää paitsi tietojen varastamisen myös fyysisiin iskuihin, jotka ovat paljon väkivaltaisempia ja näkyvämpiä. Verkkoturvallisuusasiat ovat todella tärkeitä, kun mietitään taloutemme toimintaa ja instituutioidemme ja demokratioidemme toimintaa. On todella valtavan tärkeää, että meillä on vahva, kunnianhimoinen reagointi. Nyt tällä hetkellä iskun tekijät ovat ovat etulyöntiasemassa, on varmasti helpompi iskeä kuin puolustaa, mutta yritämme puolustautua, mutta siihen on omistettava riittävästi energiaa ja tarvitaan kaikki e, alan toimijat yhteistyöhön digitaalisen turvallisuuden alalla. Digitaalinen turvallisuus tänä päivänä ei ole enää joidenkin harvojen asiantuntijoiden oma alue, vaan kyllä siitä pitäisi tulla asia, joka kuuluu kaikille alasta vastuussa oleville, mutta pitää pohtia, kuinka voimme yhteisesti suojautua tällaisilta tietoteknisiltä iskuilta. Ranskasta vielä lyhyesti. Ranskassa on perustettu virasto, ei jota johdan. Se on vasta hiljattain perustettu. Ansion on ollut olemassa vasta vuodesta 2009 alkaen. Meitä oli silloin sata kunta, nyt meitä on lähes 500, joten kyllä varoja on kohdistettu poli- poliittiselta puolelta tähän toimintaan. Ranskan mallissa olemme, tehne, olemme selkeästi erottaneet toisistaan niin iskuihin kohdistuva toiminnan ja sitten tiedustelutoiminnan. Meillä on nämä kaksi tehtävää saman viraston katon alla yleisesti, yleisesti tiedustelupalveluista, niin tällä on ehkä teknistä hyötyä, koska kaikki asiantuntijat ovat yhdessä, mutta siinä on sellainen ongelma, että se sekoittaa viestiä ja saattaa tulla myös eturiistiriitoja, kun nämä molemmat puolet ovat mukana. Meillä on siis mukana vain toinen puoli, me siis, meidän mallimme mukaan nämä tehtävät erotetaan toisistaan, eikä se tarkoita sitä, etteikö meillä olisi yhteyksiä. Minä henkilökohtaisesti haluan saada mahdollisimman pal- paljon tietoa tiedustelupalveluille, ja jos vain saa, voin saada tietoa iskujen valmistelusta tai ymmärtää paremmin jo tehtyjä iskuja. Kaikki tämän, tällaiset tiedot ovat tietenkin minulle hyvin hyödyllisiä, mutta minun tehtäväni on suojella ja auttaa uhreja. Tämä on meidän tehtävämme, eikä meitä kiinnosta niinkään nämä motivaatiot. Tämä on keskeistä. Sitten toinen lä- lähestymistapa tapa, josta ehkä olette kanssanne samaa mieltä, koskee sitä, että ajoittain on säänneltävä niin, että voidaan voittaa aikaa. Ranskassa kaikkein tärkeimpien operaattoreiden ja arkaluontoisempien infrastruktuurien osalta on annettu lainsäädäntöä ja todettu, että tästä eteenpäin verkkoturvallisuus ei ole enää vaihtoehto, vaan se on velvoite näille tahoille. Tämä voi olla hy- hyvinkin väkivaltainen ja rankkakin lähestymistapa, mutta tämä laki on ollut voimassa nyt kolme vuotta, Nyt olemme täytäntöön panemassa sitä ja julkaisseet eri tekstejä, joissa eh, täsmennetään eri seikkoja. Ja tämä laki on mahdollistanut ansin yhteydet näiden kriittisten toimijoiden kanssa ja se on mahdollistanut vuoropuhelun uhrien osalta. Jotkut toimijat eivät olleet edes tietoisia näistä uhista tai eivät tienneet olevansa vielä tässä tilanteessa. Ja nyt olemme siis antaneet sääntöjä koskien toimintaohjeita. Laki siis annettiin vuonna 2013 ja meillä on nyt pari viikkoa sitten annettu kaksi asetusta Olemme julkaisseet eh, luettelon, jossa on sääntöjä koskien sitä, mikä on velvoittava näille elintärkeille infrastruktuureille ja toimijoille, mikä, mitä on pakko ottaa huomioon verkkoturvallisuuden kannalta ja sen täytäntöönpanon kannalta. Ja näiden sääntöjen ajatuksena on se, että nämä hyvin tärkeät, elintärkeät toimijat eh, joutuvat eh, viemään verkkoturvallisuuden riittävälle tasolle ja Täällä vielä muutamia teknisiä alueita, mutta erityisesti hallintoa koskevia ohjeita. Verkkoturvallisuus koskee nimenomaan suurten tahojen, julkisten ja yksityisten tahojen johtajia. Tämä vaikuttaa minusta tärkeältä. Ajatus on se, että ei lisätä aina vain sääntelyä sääntelyn päälle, vaan pyrimme viestittämään näille tahoille, kuinka tärkeää on ottaa huomioon verkkoturvallisuus eikä vain tyydytä siihen, että, että todettaisiin, että no teidän pitäisi suojautua, teidän pitäisi tehdä sitä ja tätä, vaan kyllä pitää lähteä kunnianhimoisemmalle tielle kaikilla aloilla, rahoitus, liikenne, energiasektori, sektori, vedenjakelu, kaikki nämä tärkeät alueet maamme ja kansalaistemme kannalta on huomioitava. Näiden töiden kautta olemme havainneet, että, että todella on tärkeää toimia kansallisesti ja ja laajentaa sitä myös Euroopan tasolle, koska suurin osa äh, elintärkeistä toimijoistamme eivät äh, pysähdy rajan, Ranskan rajoille tietenkään. Ja vuorovaikutus on vahvaa. Tyypillisen esimerkki on varmaankin sähkö. Tiedämme oikein hyvin, että sähkön toimitusvarmuus riippuu tietenkin tuotantokapasiteetistamme, mutta myös valmiuksista, mitä naapurimaissamme on toimia samalla tavalla. Jos voisimme täysin suojata Ranskan sähkömarkkinat, niin emme kuitenkaan olisi täysin suojattuja, koska tiedämme, että mikäli kumppanille tulee ongelmia, niin sillä voi olla hyvin vakavia seurauksia, jotka tuntuvat myös myös Ranskassa. No, tämä on yksi vain ääriesimerkki tietenkin, mutta suuremmassa osassa aloja toteamme, että joko toimijat ovat jo eurooppalaisia tai heillä on hyvin tiiviit linkit eurooppalaisiin kollegoihin, joten tarvitaan tällaista ylhäältä annettua lähestymistapaa ja siksi olenkin erittäin tyytyväinen tästä NIS-direktiivistä, joka on juuri hyväksytty. Se on äh, verkkoturvadirektiivi ja sen avulla todella voimme päästä Euroopan tasolle eikä, eikä rajoittautua vain pelkästään kansalliseen tasoon. Minä todella puolustan strategista autonomiaa Euroopassa verkkoturvallisuuden ja digitaalisen turvallisuuden alalla, koska se on ehdottoman tarpeellista. Ennen niin kuin menee konkreettisesti siihen, mitä se tarkoittaa, niin haluaisin todeta, että jos ajatellaan strategista vihallista, tai ei tässä ole kyse siitä, että, kä, että käperytään, käperytään jotenkin kasaan ja suoja, suojaudutaan esimerkiksi amerikkalaisilta toimijoilta ei, ei tässä ole mitään järkeä tietenkään. Mutta tällä strategisella autonomialla tarkoitetaan sitä, että meidän pitäisi hallita tietyt teknologiat ja meidän on säänneltävä tiettyjä aloja, meidän on otettava kohtalo omiin käsiimme tietyillä aloilla. Eikä meidän pidä luottaa innovaatioihin ja sääntöihin, jotka tulevat muualta kuin Euroopasta. Tästä kolme asiaa. Strateginen autonomia nojautuu ensinnäkin tarpeelle varmistaa itse oma digitaalinen turvallisuutemme. Euroopan ulkopuoliset maat eivät voi varmistaa meidän turvallisuuttamme. En ollenkaan usko mihinkään muualta tulevaan verkkosuojakilpiin. Ei tässä ole mitään järkeä. Kyllä verkkoturvallisuus edellyttää sitä, että jokainen jäsenvaltio ottaa omiin käsiinsä turvallisuuskysymykset ja instituutiot, Euroopan instituutioiden on myöskin tehtävä samoin. Ja tässä mielessä olen tyytyväinen siitä, että on käytössä tämä CERTIU Euroopan toimielimelle. Se tuo todellista mahdollisuutta torjua näitä tietohyökkäyksiä ja minun voin vain rohkaista toimielimiä vahvistamaan puolustuskykyään. Ja ENSA-virasto on vähän eurooppalainen vastineemme. Ja pyrin siihen, että tämä virasto saisi lisää vastuuta ja laajenisi. Ja näin voitaisiin verkko Turusta Ja Tästä aivan selkeä viesti. Tänä päivänä kyseisen viraston budjetti on riittämätön kun otetaan huomioon kaikki, mitä sen pitäisi tehdä ja mitä se voisi tehdä. Ja minä voin vain rohkaista teitä pohtimaan tämän viraston talousarvetta, Se on selkeästi liian heikko. Kun otetaan huomioon, minkälaisia riskejä ja kuinka kunnianhimoista toimintaa tältä virastolta edellytetään. Tämän viraston hallinnon, hallitus, hallituksen johtaja on juuri välittynyt hän tulee Anssista ja on selvää, että me haluamme omalta osaltamme tukea tätä Euroopasta virastoa niin, että voidaan parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia. Erityisesti niissä direktiivin täytäntöönpanossa kyseessä on siis ENISA-virasto, verkko- ja informaatioturvallisuusvirasto. Sitten vielä tästä verkkoturvallisuudesta olisin huomioitava teollisuuden riippumattomuus. Sehän ei tarkoita sitä, ettei olisi yhteistyötä tai että käännettäisiin selkeä muille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille, mutta on hyvin tärkeää, että kehitämme tällaisen teollisuuden perustan, eurooppalaisen perustan digitaalisella ja verkkoturvallisuusaloilla. Meillähän on jo olemassa toimijoita, jotka ovat vahvasti jo toimimassa ja uskon, että on täysin mahdollista mm, saavuttaa toimijoita, jotka ovat vahvoja digitaalisella alalla ja verkkoturvallisuuden alalla. On aivan mahdollista saada tällaisia toimijoita Eurooppaan ja näitä on rohkaistava toimimaan yhä vahvemmin. Olisi ehkä pohdittava uudelleen sitä, kuinka ajattelemme digitaalisesta teollisuudesta tai kuinka ostamme tuotteita Euroopassa – globaalisti voisimme ehkä suosia luotettavimpia tuotteita ja pohtia uudelleen sitä, kuinka käytämme mahdollisesti luotettavampaa teknologiaa. Esimerkiksi ajattelen vapaita ilmaisohjelmia ilman täysiä takeita. Ne voivat tarjota hyviä turvallisuusratkaisuja. Olisi myös vältettävä se, että ettei osteta liikaa vain muita matkiaksemme. Uskon, että voisimme olla paljon eurooppalaisempia tällä alalla. Sitten vielä sertifioinnit. Meidän on tuote, luotettavaa tuotteisiin, joita ostamme. Kansalaisten on voitava tuot, luottaa näihin tuotteisiin ja se edellyttää sertifiointia. Tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että voidaan ostaa eurooppalaisia tai muita tuotteita ja nähdä, mitä ne sisältävät ja millaisia nämä turvallisuustuotteet ovat. On päästävä kiinni näihin lähdekoodeihin, kun kyseessä ovat tuotteet, jotka mainostavat itseään luotettavina. Ja sitten vielä viimeinen asia. Olen oikein tyytyväinen siitä, että viime viikolla allekirjoitettiin verkkoturvallisuuden alan yksityisen ja julkisen alan kumppanuus. Olemme siinä suoraan mukana. Mehän kuulumme yksityisellä puolella näihin, näihin tähän työhön. Voimme myös suunnata näin varoja tähän toimintaan. Tämä on oikein hieno asia. Sitten vielä viimeinen asia, jota haluaisin lyhyesti käsitellä, koskee sitä pelkoa, että tulevaisuudessa on vaikeampaa säännellä verkkoturvallisuuden alalla. Kun katsotaan, mitä kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa tapahtuu, TISA ja TTIP-sopimusneuvotteluissa esimerkiksi, on muistettava, että se mitä teemme turvallisuuden alalla, se voidaan helposti tulkita kaupan esteeksi. Tästähän ei ole mitenkään kysymys. Näitä asioita ei pidä sotkea toisiinsa. Minun tehtävänä on verkkoturvallisuuden kehittäminen, ei protektionismin kehittäminen. Se on tietenkin melkein kirosana. On aivan selvää, että meidän on pystyttävä edelleen vahvistamaan sääntöjä, jotka joillekin saattavat näyttäytyä esteinä, mutta sääntöjä tarvitaan, jotta voimme varmistaa turvallisuuden korkean tason. Ja vielä viimeinen asia. Se koskee salausta, salaus, salauksen kehitys ja rohkaisu te, salausteknologian käyttöön on asia, joka on vietävä yrityksiin kaikkialla niin, että voidaan suojella henkilötietoja ja kaiken tyyppisiä ammatillisia salaisuuksia. Salaus ei ole mikään vaarallinen teknologia, vaan, vaan se on hyvä väline. Toki potentiaalisesti näitä teknologioita voidaan myös käyttää huonoin aikein meidän turvallisuutemme vastaan, kuten terroristit esimerkiksi voivat näin tehdä, mutta meillä on selkeä kanta, jos on valittava sen välillä, että suojellaan talouttamme ja kansalaisiamme ja mahdollisesti sitten jollakin, jossakin hetkessä ei, ei voidakaan saada tiettyjä turvallisuuden kannalta kiinnostavia viestejä näkyviin, niin kyllä tässä se vaan kieli selvästi kallistuu sen puolelle, että, että suojelemme kansalaisiamme. Thank you very much indeed. So uh, we have some time for some questions. Kiitoksia. Aloitetaan edustaja Bonista. Thank you very much for, for... Kiitos tästä kattavasta alustuksesta. Kaikki varmaan ymmärrämme, miten tärkeää verkkoturvallisuus on. Ja uhkat kasvavat valitettavasti ja että meidän täytyy reagoida vahvemmin. Ja olen täysin samaa mieltä siitä kannasta, että digitaaliset turvaratkaisut pitäisi olla pakollisia kaikkien sektoreiden kumppaneille, erityisesti kun puhutaan kriittisestä infrastruktuurista, mutta ei pelkästään siellä. Nyt ollaan toteuttamassa tietoverkkoturvallisuusdirektiiviä. Se on askel eteenpäin ja hyvin tärkeää. Mutta direktiivin täytäntöönpanon menestys riippuu siitä todellisesta yhteistyövalmiudesta, jota jäsenvaltioiden keskuudessa on. Niin mehän olemme direktiivin valmisteluvaiheessa keskustelleet siitä, mikä on mahdollista, mikä ei. Jotkut jäsenvaltiot sanovat, että esteitä on, ja se onkin avainasia. Mielestäni tulevaisuudessa, ja nyt onkin oikea aika sanoa, että voimme keskustella turvallisuudesta jäsenvaltioiden toimivaltuutena, mutta jos puhutaan digitaalisesta turvallisuudesta, joka on rajat ylittävää ihan luonteeltaan, niin sen pitäisi olla eurooppalaista, ei pelkästään jäsenvaltioiden käsissä. Eli kysymys, miten tämä on mahdollista? Ja toinen kysymys, Miten tietoverkkoturvallisuuspolitiikasta saadaan todellisempaa? Tietoverkkoturvallisuutta voidaan vahvistaa yhteistyöllä toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä niin, että on kunnollista sääntelyä. Ja sitten teknisillä ratkaisuilla, tämä käsite security by design, Mainitsitte tämän salaamisen, siitä täytyykin keskustella. Ja täytyy myös kesk- puhua perusoikeudestamme tietojen salaisuuteen. Eli se on meitä varten tämä salaaminen. Ja sitten viimeisenä kohtana meidän täytyy kehittää ymmärrystä turvallisuudesta niin, että tuetaan näitä kaikkia kysymyksiä Tietoverkkoturvallisuusdirektiivi antaa myös välineitä siihen, että miten kaikki sidonryhmät saadaan mukaan näihin toimiin. Zippel, please. Edustaja Zippel, olkaa hyvä. Niin, kiitos. Nyt kun seuraan tietoturvallisuuskeskustelua täällä talossa, niin vähän minua kyllä järkyttää tänään taas Sanoitte, että ne, joilla on rikollista energiaa, niin heitä pitäisi tietysti jahdata, mutta en ole nyt varma, että jahtaammeko pelkästään rikollisia, koska se, mikä teknisesti on mahdollista, miten he voivat infrastruktuuria tuhota. Sitä, se on ollut tunnettu jo pitkään. Siitä on filmejä ja kirjoja, mutta se, että mitään ei tapahdu, niin se riippu siitä, että meillä olisi tietoja ollut, vaan että politiikan alalla siihen reagoidaan liian hitaasti. Tietoter- tietojen salaaminen esimerkiksi, siitähän sanotaan, että eihän niin saa tehdä, koska sitten terroristit voisivat käyttää hyväkseen. Minä kysyn, että miten edes keittiövetsit ovat vielä ja Ehkä siinäkin sitten täytyisi antaa ostaessa sormenjäljet, kun sillä voi jonkun tappaa. Milloinkin on kyse siitä, että tiedetään mitä on meneillään. Ja tämä on merkille pantavaa, että kun aina kansallisessa turvallisessa puhutaan siitä, että se on kansallinen tehtävä, ja milloin sitten päästään siihen, sanotaan, että se on eurooppalainen tehtävä. Ja eurooppalainen tehtävä on aina silloin, kun maksaa rahaa ja halutaan Euroopan budjetista sitä rahaa. Eli tietoturvallisuus tietyissä infrastruktuureissa, niin onko se ennen kaikkea kansallinen tehtävä? Ei tarvitse puuttua koko Euroopassa sähkön jakamiseen, jos sähkön jakeluun, jos halutaan aiheuttaa sekaannusta. Se riittää yhdellä paikalla. Ei enää virtaa, ei sähköä, ei lämmitystä, ei liikennettä, ei ruoanlaittoa. Se riittää jo, että koko Euroopassa saadaan aikaan kaos. Mutta erityisesti se riittää, että näillä alueilla ja näissä jäsenvaltioissa saadaan aikaan kaunissa. Sitten kyllä kysyn nyt sieltä, niin että missä viipyvät investoinnit ja kannusteet jäsenvaltioille, missä ovat investoinnit ja kannusteet siihen, että yksityinen puoli itse suojaisi itsensä. Esimerkiksi energiantarjoajien investoinnit siihen, että ne suojautuisivat hyökkäyksiä vastaan, ettei syntyisi tätä kaaosta. Entäpä yritykset, joiden robotteihin ehkä murtaudutaan tietojärjestelmiin. Me puhumme juuri paljon tästä automaattisesta ajamisesta, autonomisesta ajamisesta. Mitä silloin tapahtuu, jos näihin autoihin murtaudutaan niiden tietojärjestelmiin? Eikö toimialalla pitäisi olla oma intressi siihen, että turvallisuuteen todellakin investoitaisiin? Olen samaa mieltä, kun sanoitte, että tietoturva voi olla myös kilpailuetu. Mutta ilmeisesti hän on niin, että monissa kohdin meidän täytyy omaa politiikkaamme ihan kautta linjan sillä yrittää vakuuttaa, että se todellakin on etu. Ja mitä tulee sitten radioasemien tai televisiolähettäjien eh, tietojärjestelmiin murtautumiseen, sanotte, että te oikein tiedä miksi niin tehdään. Mielestäni sehän on selvä. Sitten ei tarvitse enää propagandafilmejä jakaa Facebookin, Twitterin ja internetin kautta. Kun tällaisen murtautumisen tekee, niin sitten voi tämän lähettää ihan parhaaseen katseluaikaan. Tämä voisi olla myös argumentti. Eli tämä ajatus, että mihin näitä kaikkea voidaan hyödyntää, niin kyllä nämä ajatukset ovat olemassa ja pitäisi ryhtyä toimiin. Ei pelkästään niin, että eurooppalaista rahaa annetaan niin kutsutun turvallisuuteen, vaan että se on ihan oma tehtävänsä myös jäsenvaltioille. Ja sitten viimeisenä vielä se, että tietysti se on tehtävä pelkästään toimialalle, että herkistetään tunteita sitä kohtaan, vaan että sillä on omatkin tehtävänsä, vaan myös Myöskin kansalaisten mediakompetenssia pitää parantaa, jotta ymmärretään, että digitaalisessa maailmassa on paljon hienoja mahdollisuuksia, mutta niin kuin aina uusissa tekniikoissa, niin paljon vaaroja, joita täytyy pystyä halli- oppia hallitsemaan ensin. Thank you. Mrs. please. Kiitoksia. Edustaja Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtajasta teidän esityksestä. Niin täytyy kyllä todeta, että olen hiukan yllättynyt, kun kuuntelin sitä, mitä sanoitte. Ja tuossa esityksenne loppupuolta kohti itse sanoitte, että et haluaisi, ette haluaisi millään tavalla edistää protektionismia, mutta juuri sitä minä pohdin tässä kautta teidän keskustelunne. Sillä kysymys on nimenomaan Euroopan unionin autonomiasta ja minusta vaikuttaa siltä, että se mitä te ehdotatte on se, että laitetaan kunnon aidat Euroopan unionin ympärille ja vaikeutetaan ö, yhteydenpitoa muun maailman kanssa. Kun taas minun mielestäni meidän tulisi tehdä Euroopan unionista vahvempi. Seuraava Steve Jobs pitäisi tulla Euroopasta, niin kuin usein sanon. Ja se pitäisi tapahtua nimenomaan sisämarkkinoiden rajoja poistamalla Ranskan hallitus täytyy kyllä todeta, että ei ole suku, suinkaan aina tätä tukemassa. Ja kyllähän meillä valtavasti säännöstä on. Nyt näyttää vaan siltä, että kaikille se on yhden tekevää. Tänään puhutaan esimerkiksi tästä yksityisyyden suojasta. Henkilökohtaisesti olen edelleen vakuuttunut siitä, että se ei ole laillinen. Ja todennäköisesti tuomioistuimet sen nollaavat. Emme me voi, jos me voi luottaa tässä suhteessa Euroopan komission tai eurooppalaisiin toimielimiin, jotta ne pitävät huolta lainsäädännöstämme. Jos me emme näin voi tehdä, niin me, miksi pitäisi vaivautua? Voidaan, me, voimmehan me tehdä lakeja ihan hautaan asti, mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Jos puhutte siitä, että tässä on kyseessä tällainen hirviö, joka uhkaa Euroopan unionin turvallisuutta, niin minun mielestäni kyllä asia on niin päin, että Euroopan komissio täytäntöönpanee heikosti. Teidän hallituksenne on tukenut yksityiskysymystä. Todennäköisesti varmaan tukee myös tätä sateenvarjosopimusta. Molemmat vesittävät tietosuojaa. Siinä ollaan myöskin salauskiellon kannalla tai ainakin jotain takaportteja sinne tehdään ja sinne on otettu käyttöön myöskin aika laajapohjaisia joukkoseurantalainsäädäntöä kautta Euroopan unionin. Tässä puhutaan turvallisuudesta ja hakkeroinnista. No olet aivan oikeassa tietysti, kun tässä jäsentelitte nämä riskit ja sen, että kaikkien tulisi olla niistä tietoisia. Mutta jos sitä katsotaan tällaista isoa häkkäystä, joka tapahtui pari vuotta sitten esimerkiksi sitä, että Britannian tiedustelupalvelu hakkautui Belgacomin järjestelmään ja kolmen vaikenemisvuoden jälkeen nyt Belgian oikeusviranomaiset ovat päässeet lopputulokseen, että eivät ne voi todistaa, että tällaista tietomurtoa tapahtuu ja asia jätettiin sikseen. No, ihan kiva sanoa, että meidän pitäisi olla riippumattomia ja rakentaa aita Euroopan ympärille. Jotenkin en ole vakuuttunut ja todellakin toivoisin, että sen sijaan, että tässä nyt puhutaan protektionistisista toimenpiteistä. Euroopan unionin riippumattomuus itse asiassa merkitsee sitä, että vahvistetaan Euroopan unionin kykyä vahvistetaan yrityksiämme niin, että olemme vähemmän riippuvaisia kolmansien maiden yrityksistä ja täytäntöön pannaan niitä säännöksiä, joita olemme itse hyväksyneet. Se minun mielestäni se oikea tapa edetä. Eikä niin, että ollaan aina puolustuskanalla, vaan oltaisiin tässä itse toimimassa. Edustaja Lauristin seuraavana. Thank you very much uh, for this presentation. It's really... Kiitos tästä alustuksesta. Aihe on kovin tärkeä. Kaikkihan me sen ymmärrämme. Tarvitaan todella vakavaa keskustelua aloittain ihan perusasioista. Mitä oikeasti tarkoitetaan tietoverkkorikollisuudella, miten pitkälle mennään ja mikä ovat sitten universaalien ja teknisten asioiden ero. Nämä liittyvät hyvin läheisesti myös kansalliseen turvallisuuteen. Minähän tulen Virosta, jossa meillä on tietoverkkoturvallisuuskeskus. Siis NATO on sellainen. Sehän siellä toimii ja koskee koko NATOa. Minua vähän hämmensi, tai ehkä ymmärsin sen väärin, mutta että pitääkö meidän rakentaa muuri verkkoturvallisuuden välille Natossa liittolaistemme kanssa ja sitten sen välillä, mikä on puhtaan eurooppalaista tietoverkkoturvallisuutta ja, ja joka olisi eri, eikä olisi yhteistyössä tämän järjestelmän kanssa, joka on kaikille NATO-liittolaisille. Se minua hämmentää. Tähän haluaisin vähän lisää selkeyttä. Ja sitten toisaalta, nyt kun tarkastelemme arkipäivän turvallisuutta tai jokapäiväistä turvallisuutta, niin epäilenpä, että saadaanko se aikaan vain hyvällä sääntelyllä tai kansallisella tai kansainvälisellä säännöllä. Kun, koska kun tarkastelemme oikeita tosielämän tapauksia, meillähän oli sellaisia kokemuksia Virossa muusta kolmannesta maasta. Niin todellakin siinä nähtiin, että paljon asioita tapahtuu ihan yksityisellä tasolla murtautujat tekivät suuria tietomurtoja, hyödyntivät kaikkia näitä verkostoja. Siis puolustus äh, otti mukaan kansalaisia, ei pelkästään järjestelmiä, meidän tietoverkkoyhteisöjä. Se oli paljon tehokkaampaa kuin joku raskas institutionaalinen rakenne. Kysymykseni on, että miten koko Euroopan mitassa voidaan saada kansalaiset mukaan niin että heillä olisi tiedot ja taidot. Ja mehän tiedämme, että tilanne on hyvin erilainen eri maissa. Ja että olisi valppautta ja ymmärtämystä, että todellakin ratkaisu turvallisuuteen on kunkin tietokoneessa, ei jossain tuolla vain hallituksen rakennuksessa. Sir Albrecht, please. Kiitoksia, edustaja Albrecht. Kiitoksia. Kiitoksia tästä jäsentelystä. Haluaisin vain lisätä tähän kysymyksen minä olen täällä ta- takana. Varsinkin tietoturvallisuusmenettelyistä sen jälkeen, mitä edustaja Boni sanoi. Haluaisin tietää, missä määrin tässä tietoverkko- ja informaatioturvallisuusdirektiivissä kohdistan toimenpiteet infrastruktuuriin, näette, että meillä täytyisi olla kaikissa järjestelmissä yleiset infrastruktuuristandardit, mukaan lukien säännökset vastuuvelvollisuudesta tuottajalle, Sillä näin olisi yhä vaikeampi varmistaa turvallisuus sellaisena henkilönä, joka pelkästään valvoo tai käyttää tätä teknologiaa, mukaan lukien se, että pitäisi olla tiettyjä sanktioitakin jopa. Joskus kuitenkin on vaikea osoittaa aiheutunutta vahinkoa todeksi. Se saattaa syntyä porsareikien ansiosta, mutta itse por- porsareijat kuitenkin edellyttäisivät sitä, että tällainen sanktiomekanismi olisi olemassa, puheenjohtaja. Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Haluaisin vain lisätä omat kiitokseni. Mielestäni tämä on ollut erittäin hyvä kokous. Halusimme nimenomaan käsitellä monia näistä kysymyksistä tuossa konferenssissamme. Ja luonnollisesti tämä joukkoseurantaakin koskeva mietintö on tärkeä tässä suhteessa. Ja nopea kysymykseni. Teillä ei välttämättä ole aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. direktiivin seurauksena, jonka otitte esille, anteeksi, ei Nitsan direktiivi korjaa tulkki, vaan NIS-direktiivin seurauksena, jonka otitte esille. Tässä oli aivan suoraa selkeyttä tässä asiassa. Eli NIS-direktiivin kaltainen lainsäädäntö, sitä hyödynnetään, kun pyritään rakentamaan tällaista elintä EU-ssa ja luodaan tietoteknologiaan liittyvää oikeuskäytäntöä. Ja näin tietyllä tapaa me rakennamme näitä aitoja, koska rakennamme myös eurooppalaista kykyä toimia ja vahvuutta Tämä tehdään siis lainsäädännön avulla, mainitsittekin sen tässä asetuksessa. Ja vaikuttaisi siltä, että tämä on polku eteenpäin. Haluaisin vain saada hieman selvyyttä siihen, mikä teidän mielestänne on tie eteenpäin. Miten voidaan suojata kansalaisia ja luoda lainsäädäntöä? Emmehän me halua tällaista ääripäätä luoda suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta e- ehdotatteko sitä? Haluaisin ymmärtää, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Niissä on hyvä asia, ja kaikki ymmärrämme, mitä meidän täytyy tehdä lainsäädäntötyössä, mutta mikä on se suunta, johon meidän tulisi olla menossa EU-elimenä? Sillä käsitykseni on se, että me emme tässä mitenkään tahallisesti pyri rakentamaan näitä väliaitoja, mutta meidän täytyisi vahvuuttamme rakentaa. Se on yksi ydinkysymyksistä. Bien, merci beaucoup pour ces, ces Kiitoksia näistä lukuisista kysymyksistä. Pyrin nyt pysymään aikarajoissa, vaikka aika äh, vaikea se voi olla. Ensinnäkin tämä NIS-direktiivi, joka tässä tulee usean kertaan esille. Teidän sanoissanne ja minunkin puheissa, no meille se on aivan keskeinen väline, se antaa vahvan merkin ensinnäkin jäsenvaltioille, jotka eivät vielä ole tietoisia siitä, kuinka tärkeä verkkoturvallisuus on, ja toisaalta näin niin jäsenvaltiot voivat ryhtyä tekemään verkostossa yhteistyötä. Tämä on hyvä malli, ainakin alkuun. Ja kuten muistuttitte, meillä elintärkeät infrastruktuurit ja muut järjestelmät ovat rajat ylittäviä Euroopan laajuisia. Meillä on arkaluontoisia aiheita kuitenkin ja asioita, jotka voivat pian ulottua kansallisen suverenisuuteen liittyviin asioihin kun tuen eri uhreja, niin joskus toimia, toiminta riittyy kansalliseen puolustukseen, ihan klassiseen turvallisuuteen, turvallisuuteen klassisessa mielessä. Mutta iskun tekijät eivät tee tällaista erottelua, ja he voivat helposti ensin iskeä vaikka aseteollisuuteen ja sitten aivan eri alalle. Ei heillä ole tällaista eh, jaottelua mielessään. Niissä direktiivin avulla voimme nyt tehdä yhteistyötä ja tämä verkostokäsite on tässä hyvin tärkeä. Minulla on kokemusta toiminnasta muidenkin maiden kollegoiden kanssa tällä alalla ja olen ymmärtänyt, että heti kun mennään luontoiselle alueelle, niin mennään kahdenväliseen toimintaan, niin kun meillä on todellisia iskuja ja uhreja, niin hyvin vaikea vielä tänä päivänä puhua tällaisista asioista niin, että pöydän ympärillä on paljon ihmisiä, joko siksi, että uhri on hyvin arkaluontoinen, tai sitten äh, lähteet, eli tahot, jotka ovat kertoneet tästä iskusta, eivät välttämättä halua jakaa äh, tietoa suurelle yleisölle. On siis otettava yhteyksiä toisiin jäsenvaltioihin Enisan avulla luultavastikin. Tämä on hyvi, hyvä malli heti alkuun. Jos alusta asti pyrimme yhdistämään tietoja ja puhumaan jäsenvaltioiden kanssa näistä ar- arkaluontoista asioista, niin olen aivan vakuuttunut siinä, että jos alusta asti näin to- tehtäisiin, niin sitten pysyttäisiin banaanilla tasolla, eikä mitään kovin kiinnostavaa keskustelua voisi tulla, eikä se sitten auttaisi yhtään. No, esititte kysymyksen koskien siitä, millaista konkreettista toimintapolitiikkaa voidaan harjoittaa Tänä päivänä osaamme suojautua, verkkoturvallisuus on hallussa. Meillä on kolmen pilarin doktriini yleensä. Ensinnäkin suojellaan tietoa, ajatellaan tietojärjestelmiä niin, että iskut vältetään alusta asti. Tämä on aivan uutta monilla aloilla. Tämä on ensimmäinen asia. Tässä on tietenkin mukana myös salausteknologian käyttö, jonka avulla voidaan nämä tietojärjestelmät suojata. Sitten toinen vaihe haetaan iskuja järjestelmällisesti, pyritään niitä näkemään, hyvin harvoilla tahoilla on vielä tällaista järjestelmällistä iskujen metsästyslogiikkaa. Sataprosenttisesti tehokkaita järjestelmiä ei vielä ole. Järjestelmien on oltava yhteyksissä ja vaihdettava tietoa toistensa kanssa, joten aivan määritelmän mukaan on tässä on myös mahdollisuuksia sellaisille, jotka haluavat tulla mukaan ja lähteä on siis mahdollista havaita näitä iskuja. Hyvin harvoin näin vielä kuitenkaan tapahtuu. Ja sitten vielä viimeisenä, tästä me ole vielä puhuneetkaan, ja se on ihan minun vikani, pitäisi valistaa ihmisiä. Tämä on hyvin teknologinen ala. Tietotekniikka voi tuntua kovin mekaanistiselta, mutta ihmisethän näitä tietojärjestelmiä käyttävät ja ihmisiä koskevia tietoja järjestelmissä pyörii. Siksi tarvitaan oikealla tasolla valistusta johdossa, käyttäjien piirissä. Tätä valistustoimintaa on edistettävä. Enisan tuella olisi mahdollista toimia Euroopan tasolla. Silloin on helpompi toimia valistusmielessä kuin silloin, kun kyseessä ovat todellisten iskujen todelliset uhrit. Niin, täällä edustaja mainitsi monta, usea, monta tapausta, jos olemme myöhässä. Annoitte esimerkiksi nämä mahdolliset kohteet ja pohditte, miksi on näin paljon viivästystä jäsenvaltioiden investoinneissa. Viivästyksiä kyllä on, mutta meidän on muistettava, että tämä on aika tuore juttu Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella kukaan ei, osaa san- kukaan ei pysty sanomaan, että olemme nyt aivan varmoja verkkoturvallisuusjärjestelmistämme. Toki tässä on viivästystä, mutta tekniikkaa kehittyy nopeasti ja monilla aloilla on muistettava se, että digitaalisuus on tullut mukaan ilman, että olemme olleet tietoisia sen mukana tuomisiin, tuomiin riskeihin. Tämä saattaa olla vähän sinisilmäistäkin, että voidaan kritisoida, mutta on kuitenkin todettava, että kehitys on ollut hyvin nopea ja nyt on vain pohdittava, kuinka voimme kuroa kiinni tämän viivästyksen jäsenvaltioiden investoinneista voi puhua tässä vain Ranskan osalta tietenkin, vuodesta 2009 alkaen. Silloinhan luotiin tämä virasto, jota johdin, Anssi-virasto. Ja sen jälkeen on tehty paljon päätöksiä, joilla suojellaan kaikkein elintärkeimmät järjestelmät puolustus- ja talouden alalla. Investoinnit ovat selkeästi aivan reaaleja, realistisia, siis todellisia, ja on haluttu viedä verkkoturvallisuus mahdollisimman korkealle tasolle. Ainakin Ranskassa poliitikot ovat kyllä pysyneet samalla linjalla. Tämä on selkeä prioriteetti ja hallituksen edustajan voin kyllä sanoa, että resursseja on riittävästi mukaan lukien nytkin, vaikka taloudellinen tilanne on vaikea, jolloin olen yksi niistä harvoista johtajista, joka on voinut olla aika tyytyväinen budjettipuolella. No tämä ei tietenkään vielä riitä tämä viesti, jonka mukaan on hyvin keskeistä, että kaikki tuntevat olevansa osa tätä palapeliä, erityisesti koskien en, ensisijaisia äh, äh, infrastruktuureja niin, että valtio pakottaisi ihmiset olemaan tietoisia verkkoturvallisuusasioista. Palaan vielä siihen, mitä täällä sanottiin protektionismista. Protektionismi ei ole minun heiniäni. Minä keskityn turvallisuuteen ja turvallisuus edellyttää luottamusta. Luottamusta palvelun toimittajiin ja laitteistoihin, koko tähän ekosysteemiin, joka meitä ympäröi se, mikä saatetaan tulkita protektionismista, protektionismiksi voisi olla esimerkiksi tuotteen tunnistaminen tunnusta, ja tunteminen. En tiedä, kuinka esimerkiksi salausjärjestelmä voidaan luottaa, jos katsotaan vain pakettia. Eihän sen perusteella voida mitenkään arvioida sen laatua. Kyllä minun on tunnettava myös tai teknistä työtä tekevien, tekevien on voitava tutkia perusteellisesti koko tämä laitteisto, jotta voidaan päättää, voidaanko tähän tuotteeseen luottaa. Ei se ole protektionismia siinä mielessä, että tätä äh, tätä voidaan tehdä ranskalaisten, eurooppalaisten tai muualta tulevien tuotteiden osalta, mutta se edellyttää lähdekoodin pääsyä ja jotkut tu- äh, tu- tulkitsevat tämän protektionismiksi Eli me olemme rehellisesti sitten palveluntarjoajien puolella voidaan puhua pilvilaskennasta. Emmehän me sano, että pilvilaskenta on vaarallista. No, on se varmasti vaarallista, mutta on mahdollista käyttää näitä uusia teknologioita turvallisesti, mutta se edellyttää sitä, että voidaan arvioida, minkä laatuisia tuotteita ne on kehitetty, mitä on saatu aikaan, minkä laatuista tavaraa tulee tuutista. Jos nyt sitten meillä on paikallista sääntelyä, no sitä varmaan tarvitaan tietyn turvallisuuden tason jälkeen. On varmaan tarpeen varastoida niitä tuotteita Euroopan alueelle, kun näistä pilvipalveluista puhutaan. Tähän Ranskan lähestymistapa ajatuksena on se, että en sano, emme sano, ettei, tarvitse, ettei pidä käyttää pilvipalveluja, vaan on käytettävä toimijoita, joiden eh, laatu on arvioitu ja arvioitu. Olemme sitä mieltä, että kun tarkistetaan näiden palvelujen tarjoajien turvallisuuden taso ei merkitse protektionismia, vaan siinä annetaan selvästi etuusia kyllä eurooppalaiselle verrattuna Amerikkalaisen, mutta mehän emme mitenkään kiellä Euroopan ulkopuolisten puolisten toimittajien palveluntarvioijia, mutta meidän turvallisuussääntöjämme on noudatettava. Tässähän oikeastaan palataan siihen, että on, voitava, on voitava luottaa tuotteisiin ja luottamus edellyttää vahvaa sidettä toimijoiden kanssa. sen edellyttää, että voidaan yksityiskohtaisesti tutustua tuotteeseen. Luottamusta ei voida noin vain tarjota lupausten pohjalta. Virolaisten kollegoiden kanssa olemme tiivissä yhteistyössä. Siellä on Naton huippuosaamisen keskus, joka sijaitsee todella Virossa. Olemme sitä mieltä, että suhteet NATO-kumppaneihin sillä mieltä, sotilaspuolella ja koalition toiminnan osalta, mutta epäilemme sitä, kannattaako tätä yle, yhteistyötä laajentaa muu, muualle kuin sotilaallisille alueille. Monet kriittiset infrastruktuurit eivät mitenkään liity sotilasasioihin, emmekä ole sitä mieltä, että että NATO sellaisena kuin se on tänä päivänä olemassa koalition, että se voisi suojella meitä strategisilta uhilta. Tehän tiedätte oikein hyvin täällä, että kumppania ja liittolaisia kiinnostaa se, mitä me teemme ja mitä meillä verkostoissamme on. Emme voi kuitenkaan nojautua vain heihin verkkoturvallisuuden alalla. Meidän on saatava eri toimijat mukaan. Tästä on pikemminkin kysymys. Mainitsitte kansalaisetkin mahdollisena toimijana verkkoturvallisuuden toteuttamisessa. Tämä on yksi mahdollisuus, se ei ole mitenkään välittömästi mahdollista, ehkä Viron tässä poikkeustapaus. Minulle on yksityiskohtaisesti kerrottu, kuinka Virossa järjestelmät toimivat, eikä näitä ehkä voida niin selkeästi helposti siirtää muihin maihin. Ranskassa me olemme tämän maihin mallin pohjalta kehittänyt operatiivisen mallin ja olemme vakuuttuneita siitä, että jos on suuri kriisi, tarvitaan henkilöitä, jotka ovat täysipäiväisesti tässä töissä. Siviili- ja sotilaspuolelta tarvitaan varmastikin valtavasti ihmisiä, jotka voivat auttaa verkostojen palauttamisessa ja nopeassa toiminnassa ja puolustusministerin kanssa teemme yhteistyötä tiiviisti, jotta voisimme tällaisen reservin perustaa ja näin niin muutamat tuhat ihmistä voisivat auttaa sinä päivänä, kun kun tarvitaan suurta apujoukkoa samanaikaisesti. He eivät kuitenkaan jo johda tätä verkostojen uudelleenrakentamista, mutta he toimivat sotilaissa mielessä ikään kuin reservinä ja he voivat tuoda käytettäväksi no, lyhyellä aikavälillä paljon valmiuksia. NIS-direktiivistä vielä. No tämä on tietenkin ensimmäinen vaihe. Se ei ole mikään tien päätös. Tämä on ensimmäinen aika korkeakin rappu. Ja todella edell- se edellyttää täytäntöönpanoa ja tietyissä jäsenvaltioissa, monissa jäsenvaltioissa on, on saatava paljon aikaan. Otetaan tämä tällaisena ensimmäisenä askeleena. Ranska tulee olemaan vahvasti mukana verkostotoiminnassa – on hyvin tärkeää rakentaa luottamusta ja vaihtaa arkaluontoisia tietoja jäsenvaltioiden välillä. Tähän ryhdytään. En usko, että sanktioiden aika on vielä koittanut, mutta jonakin päivänä se, että verkkoturvallisuutta ei oteta huomioon poliittisessa johdossa ja yritysten johdossa, se, että kielletään koko ongelma eikä siihen suhtauduta vakavasti, niin sellainenkin päivä tulee, että tällaisia tahoja voidaan pitää syyllisenä syyllisenä laiminlyönnistään. Toistaiseksi uhrit ovat uhreja ja meidän tehtävänä on auttaa uhreja korjaamaan järjestelmänsä ja pääsemään eteenpäin ja selviytymään iskun seurauksista. Mutta jos on tahoja, jotka eivät ota oppia näistä iskuista, eivätkä täytäntöönpane sääntelyä, niin Uskon kyllä, että päivä koittaa, jolloin sanktiotkin, sanktioitakin annetaan, koska ei voi olla niin, ettei, ettei siitä mitään seuraisi. Aivan pian olen lopussa. No tehän oikeastaan jo annoittekin loppupäätelmät tästä. Luottamus on avainsana. NIS-direktiivi on yksi niistä asioista, joiden avulla voidaan rakentaa luottamusta Euroopan tasolla – tuotteiden ja palvelun tarjoajien arviointi on osa luottamuksen rakentamista. Prioriteetit on vahvistettava. Niissä direktiivissä puhutaan enemmän kriittisestä infrastruktuurista. Ranskassa olemme myös tehneet, tehneet tämän saman valinta suuriin verkostoihin ja eurooppalaisiin verkostoihin kohdistuvat iskut olivat prioriteetti, mutta on tärkeää voida käsitellä myös muita iskuja. Verkkoturvallisuuden alalla on hyvin huolissani pekoyrityksistä, yrityksistä joissa on muutamia kymmeniä henkilöitä. Ja he, nämä yritykset eivät voi hallinnoida tietojärjestelmien itse eikä verkkoturvallisuutta. Nämä ovat juuri houkuttelevia uhreja eh, iskun tekijöille pitäisi löytää tällaisia avaimet käteen ratkaisuja myös pk-yrityksille, erityisesti pilvipalvelun alalla. Tämä on yksi tapa, jolla voidaan suojella paitsi isoja myös pienempiä rakenteita yrityksiä ja myös kansalaisia, niin että annettaisiin helposti käytettäviä tuotteita, luotettavia tuotteita kaikkien käyttöön. Thank you very much, Mr. Pupar. Kiitoksia, Mr. Pupar. Kiitoksia tästä esityksestä ja kiitoksista siitä, miten aktiivisesti olette täällä keskustelussa mukana jäsenten kanssa. Monet näistä asioista mainittiin siis tässä esityksessä ja me seurailemme sitten edustajien kanssa tästä, tätä kysymystä ja tietysti koordinaattoreiden kanssa puhumme myös tästä teemasta ja katsomme näitä arvoketjukysymyksiä. Ja varmasti järjestetään jonkunnäköinen seurantakokouskin. Ja siinä suhteessa olemme teihin edelleen yhteydessä. Kiitoksia myös kaikille edustajille erinomaisista kysymyksistä. No niin, hyvät kollegat, näin siirrytään kohtaan viisi. Eurooppalainen matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Työjärjestyspuheenvuoro. Next topic, because Ikään kuin siis. Ennen kuin siirrytään seuraavaan kohtaan, niin ymmärsin, että tämä on siis jatkotoimia tähän kysymykseen liittyen. Melkakom-tapaus on merkittävää, että käytimme paljon aikaa siitä puhumiseen, mutta nyt kun se käsittely on lopetettu, niin hyllytetty, niin on näytetty ikään kuin unohtaneen sen ja pitäisi siihen palata ja mitä siinä oikeasti tapahtui, koska Foxit-yhtiö, joka sitä tapausta tutki, alkoi löytää asioita ja sitten ihan ilman silityksiä sen otettiin pois asian käsittelystä. Ja nyt sitten on kuultu, että tuomioistuin tarkastelu on loppunut, kun ei näyttää löytynyt. Olisi mielenkiintoista kutsua joitakin puhujia takaisin tänne, erityisesti Foxitista, ja pyytää heitä vähän selittämään, mitä siinä tapahtui. Otan tämän esille koordinaattoreiden kanssa, koordinaattorin kokouksen, tämän kokouksen jälkeen siis. Ja tietysti kannatti tämän keskustelun loppu vielä mainita tuo velkatapaus. Eli kiitoksia sitä kovasti. Kiitoksia. Te voitte nyt kyllä lähteä. No niin, kuten sanoin, nyt olemme menossa kohta viisi. Kysymys on kolmikantaneuvotteluiden tilasta. Esittelijä Halla-aho kertoo meille sopimuksesta. Olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, we... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ne eh, puheenjohtaja. Vimme tämän asian loppuun yhdessä teknisessä kolmikantaneuvottelussa. Turvapaikkajärjestelmässämme on tärkeää eh, varmistaa asiakirjojen tehokkuus ja laatu ja sitä se tekninen prosessi, jota Euroopan unioni käyttää, kun se tekee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tämä sopimus on toivottavasti saanut aikaiseksi paremman matkustusasiakirjan tulevaisuuden varalle, asiakirjan, jota jäsenvaltiot käyttävät enemmän ja jota kolmannet maat tunnustavat enemmän. Suurimmat muutokset alkuperäisehdotukseen sisältävät seuraavia. Johdatuksen kappaleessa seitsemän parlamentti onnistui pitämään viittauksen palautukseen ja tarpeeseen tunnistaa matkustusasiakirja ja sen osa diploma- kolmansien maiden diplomatiedustajien kanssa käytävistä neuvotteluista, kun palautuksista keskustellaan. Parlamentille oli tärkeää, että takaisinottojen matkustusasiakirjojen eh, painaminen viedään eteenpäin yhdessä muun eh, turvapaikkasäännöstön kanssa. Artikla 3 kappale 3 nyt viittaa asiakirjaan, joka on voimassa yhtä yksittäistä matkaa varten siihen asti, kunnes eh, yksilö on saapunut kolmanteen maahan. Tässä otetaan huomioon kaikki mahdolliset matkan aikana koituvat ongelmat ennen kuin tuonne määränpäähän päästään. Sopimukset myöskin heijastelevat pohdintoja, joita on tehty toimielinten välisen sopimuksen puitteissa delegoidusta säädöksistä. Ne koskevat siis parempaa lainsäädäntöä. Tärkeä osa sopimusta on ollut se, että varmistetaan asiakirjan täysi tarkistaminen. Ja näin tämä on se prosessi ulkopuolella, joka tässä palautusprosessissa on mainittu. Sen jälkeen asiakirja sisällytetään tavalliseen palautusdirektiivin tarkistukseen. Tämä on uusi artikla 8. Tämä on tärkeää, koska parlamentin ja Euroopan unionin täytyy kyetä varmistamaan se, että me odottele vuosikaupalla sitä, ennen kuin tämän mukautetun asiakirjan arvo analysoidaan ja tehdään mahdollisia vaadittavia muutoksia. Lopputekstissä ei ole minkäännäköistä viittausta tietojenvaihtoon tai sen säilyttämiseen EU-tietokannoissa, jotka koskevat tätä matkustusasiakirjaa. Siitä huolimatta tällaiset asiat otetaan tulevaisuudessa esille erilaisessa, erillisessä välineessä – Artiklassa 9 vaaditaan sitä, että asiakirjaa sovellettaisiin neljä kuukautta sen jälkeen, kun asetus on tullut voimaan, jotta mahdollistettaisiin se, että jäsenvaltiot voivat mukautua niihin teknisiin yksityiskohtiin, joita niiden tietojärjestelmistä vaaditaan. Artikla 4, jossa käsitellään asiakirjan teknisiä yksityiskohtia, tarjoaa myös mahdollisia turvallisuusominaisuuksien ja teknisten spesifikaatioiden kehitysmahdollisuuksia. Kuten totesin aiemmin, tämä matkustusasiakirja ei ole mikään taika ratkaisu kaikkiin ongelmimme palautuksessa takaisinotossa, vaan se on yksi osa palapeliä ja askel oikeaan suuntaan. Kun päivitetään näitä välineitä, olemme toivottavasti siirtyneet kohti eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, joka toimii paremmin ja joka paremmin kykenee vastaamaan meillä edessä oleviin haasteisiin. Tällä hetkellä suuri osa tätä haastetta on se, että varmistetaan tehokas palautustaso. Vain noin puolet palautuspäätöksistä nimittäin täytäntöön pannaan. Haluaisin kiittää Alankomaiden puheenjohtajavaltiota, komissiota ja kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja tehokkaasta työnteosta. Toivottavasti kaikki voivat huomenna tukea äänestyksessä tätä lopputulosta. Kiitos. No. Be tomorrow in Libe and the vote will be in plenary in September. Äänestys käydään täysistunnossa syyskuussa. Ja nyt siirrymme kohtaan kuusi, joka on Euroopan unionin perusoikeusviraston esitys. Viinissä 20.23. kesäkuuta pidetty perusoikeusfoorumin kokous toi yhteen politiikan tekijät ja aivan kentälläkin työskentelijät, jossa käsiteltiin näitä kysymyksiä. Monet Liben jäsenetkin olivat mukana ja olivat mukana sitä työstämässä. Eli nyt meillä on Giovanna Goody, paikalla. Hän on oikeus- ja vapausasioista vastaavan osaston päällikkö. Joten teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much uh, and good on. Kiitos kovasti, hyvää iltapäivää. Ensiksi haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja valiokuntaa kutsusta tänne puhumaan perusoikeusviraston nimissä, kertoa teille suurimman konferenssin tuloksista. Kutsumme sitä perusoikeusfoorumiksi. Jos oikein laskin, niin kymmenen parlamentin jäsentä. Monet heistä ovat paikalla tässä, tänäänkin tässä salissa. Heistä ottivat osaa foorumiin ja kiittäisimme kovasti aktiivisesta osallistumisesta, jotta saatiin siitä menestys. Foorum sai otsikon Eurooppalaiset arvot nykyajan maailmassa. Ja perusoikeusviraston johtaja Michael Flaherty määrittelisin niin, että puhutaan perusoikeuksista kriisiaikana. Sillä oli yli 700 osallistujaa, myös EUn ulkopuolelta, mutta pääasiassa EUn sisältä. Olimme edustettuja korkeimmalla tasolla. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans avasi konferenssin. Siellä oli myös ministereitä Irlannista, Puolasta, Slovakiasta, myös korkean tason virkamiehiä ja monista muista jäsenvaltioista oli paikalla. Se todellakin osoitti tämän korkean tason intressin äh, vastuunkantajilta, niin kuin heitä kutsumme. Myöskin komission äh, jo tasolta oli hyvin korkean tason edustus myöskin YKsta ja Euroopan neuvostosta. Mutta mitä todellakin tässä painottaisin, että on tärkeää, että meillä oli edustajia myös monista kansalaisjärjestöistä, siviiliyhteiskunnan edustajia, elinkeinoelämä, yliopistomaailma, taidemaailma, kaikki olivat hyvin edustettuina foorumilla. Kolme keskeistä kysymystä oli. Ei otettu tavanomaista menettelyä, jossa oli vain yksi kysymys. Kolme teemaa olivat seuraavat. Pakolaisten suojelu oli ensimmäinen. Tietysti pakolaisten suojelu täytyy ottaa kipeimmäksi perusoikeuskriisiksi, joka Euroopassa on edelleen nyt. Toiseksi oli sitten osallistaminen. Siinä viitataan siihen, että täytyy varmistaa oikeudet ja tasaveroisuus kaikille. Ja kolmanneksi otimme digitaaliaikakauden, jotta voidaan ottaa mukaan kaikki asio- elämän alueet, joihin se vaikuttaa, ja myöskin niiden vaikutus perusoikeuksiin. Kuten kuultiin äskeiseltä pohjalta, kolme teemaa olivat paneelikeskustelujen aiheena. Siellä oli myös hyvin dynaamisia esitelmiä. Ja siinä oli myös 28 eri työryhmää käsittelemässä näitä. Puheenjohtajan esityksestä on tuolla sisäänkäynnin vieressä kopioita. Se on lyhyt dokumentti, mutta hyvin kattava. Lyhyesti esittelen teille tänään muutaman erityisen tärkeän kohdan puheenjohtajan esityksestä. Siis Michael Flautsi oli puheenjohtajana konferenssissa perusoikeusviraston johtaja, mutta tämä lausunto ei ole pelkästään hänen, vaan siinä pyritään kuvaamaan kaik eri työryhmien esitysten henkeä. Haluan painottaa, että se ei ole mikään neuvoteltu sovittu teksti eikä millään tavalla sitouta mihinkään erityistoimiin osallistujia, mutta mitä se tekee, niin siinä otetaan esille avainalueet, jotka tulivat esille foorumin aikana. Osallistujat itse ottivat niitä esille alueeksi, joissa heidän mielestään tarvitaan toimia. Ja tässä lausunto pyrkii liittämään tämän siihen, että viitataan vastuunkantajien jäsenvaltiot, toimielimet, muut toimijat, kuten elinkeinoelämä ja kansallisyhteiskunta. Siellä tarvitaan eniten toimia, jos puhutaan perusoikeuksista kriisiaikana. Pääehdotuksia toimiksi on otettu mukaan puheenjohtajan lausuntoon. Ensimmäisessä teemassa pakolaisten suojelu painotettiin kovasti koko foorumin aikana sitä, että täytyy käyttää ihmisoikeusstandardeja Euroopan pakolaispolitiikan ohjaamiseen. Mitä tämä tarkoittaa toimien mielessä? Osallistujat vaativat käytännön toimia. Esimerkkinä pyritään kaikin tavoin yksilöimään ja käytetään kaikkia toimia ja välineitä, jotta voidaan välttää se, että turvapaikanhakijoiden oikeudet heikentyvät. Toinen asia otettiin esille, että täytyy haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien asema ottaa erityisesti huomioon esimerkiksi yksin matkustavat alaikäiset. Samaan aikaan pakolaiskriisin vaikutus paikallisyhteisöihin otettiin esille. Hyvin käytännöllinen ehdotus tuli esiin ja se otettiin esiin myös puheenjohtajan lausunnossa täytyisi kompensoida niitä paikallisyhteisöjä, joihin pakolaiskriisi vaikuttaa negatiivisesti. Tähän liittyy esimerkiksi talous- ja sosiaaliset oikeudet, jos matkailuala on kärsinyt. Eli jos käytetään euro pakolaisiin, niin voitaisiin käyttää euro paikallisinfrastruktuuriin paikallisyhteisöissä. Tässä paikallisyhteisöiden täytyy tehdä yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Painotettiin myös sitä, että miten EU-hun päästään ja miten uusia tulijoita voidaan suojella. Esimerkiksi monet jo tulevat konfliktialueelta ja he kärsivät vakavista traumoista. EU, kautta EUn kansallisissa terveyspalveluissa on hyviä esimerkkejä. Se voisi olla perusta sille, että kehitetään nettivälineitä, joilla tarjotaan psykologista tukea. Tämä voidaan toteuttaa suhteellisen pienellä kustannuksella. Tässä uusien tekniikoiden asia, jolla Autetaan sekä vastuunkantajia että pakolaisia kriisissä. Oli tärkeä foorumin teema. Ja hyvin tärkeää on myös se, että halutaan suojella alaikäisiä lapsia, jotka ovat liikkeellä. Suojelijärjestelmien täytyy tukea lasten intressiä, lasten etua. Se on otettava toiminnan keskiöön. Esimerkiksi rekisteröinti ja tunnistamismenettelyt voitais, voisivat olla parempia, niin että kehitetään koulutusvälineitä käytännön toimijoille kentällä. Tässä EU-jäsenvaltiot voisivat varmistaa, että on järjestelmällistä koulutusta lapsen oikeuksista. Sitä täytyy saada kenttä, kenttätoimijoille, mukaan lukien kansalaiset yhteiskunnan toimijat. Tässä vain muutamia esimerkkejä pakolaisten suojelusta. Ja sitten toinen laaja teema foorumilta seuraavaksi, osallistaminen. Monet olivat huolissaan siitä, että täytyy löytää tapoja, joilla yhtäläisiä mahdollisuuksia voidaan tukea, ottaen huomioon kaikki tasa-arvon muodot. Mutta tässä tietysti täytyy myös tunnistaa, että poliittinen ympäristö suvaitsee yhä enemmän rasistista ja ekstremististä toimintaa, jossa käytetään hyväksi pelkoja esimerkiksi työttömyyttä ja turvattomuutta kohtaan, mitä voidaan tehdä. Osallistumisteemassa otettiin esille se, että tasa elinten toimintaa täytyy vahvistaa ja sitten täytyy ottaa huomioon myös sanktiot syrjintätapauksissa, jotta ne ovat oikeasuhtaisia, tehokkaita ja estäviä. Kansainvälisen ihmisoikeusoikeuden puolella viitattiin YK yleissopimukseen, joka koskee vammaisia. Se on nyt osa myös Euroopan EUn eh, e oikeusjärjestystä. Ja nyt jäsenvaltioiden jotain eh, toimielinten täytyy ottaa niiden jäsenvaltioiden esimerkkiä, jotka ovat tarjonneet tarvittavat voimavarat, josta vammaisten oikeudet voidaan käytännössä turvata. Yksi voimakkaimmista teemoista foorumilla oli koulutus. Se on olennaista, jotta voidaan tukea vastuullista kansalaisuutta ja yhteisiä arvoja, kuten syrjimättömyys. Tässä ehdotettiin, että ammattimaiset akkreditointielimet voisivat tarjota ihmisoikeuskoulutusta. Ja se voitaisiin ottaa myös avanamassa olevien alojen pätevyysvaatimuksiin. Osallistava yhteiskunta oli myös tärkeä teema. Ja tässä työvoiman, työntekijöiden oikeuksia täytyy kunnioittaa kaikkien työntekijöiden osalta sanottiin foorumilla ja yrittää myös työllisyysastetta parantaa. Siinä yhteydessä ehdotettiin, että tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan löytää tehokkaita tapoja, jotta voidaan torjua ilmiöitä, kuten vakava työvoiman hyväksikäyttö. Sitten kolmas päät teema oli digitaalinen aikakausi. Tällaisena aikakautena täytyy tunnustaa, että perusoikeudet pätevät sekä verkossa että sen ulkopuolella. Digitaalia aika tarjoaa sekä mahdollisuuksia että uhkia, jos ajatellaan perusoikeuksia. EUn digitaalinen toiminta johon voisi olla tehokas väline, jotta voidaan torjua sosiaalisen syrjäytymisen riskiä niin, että saadaan oikeudet lähemmäs toimijoita ja tehdä tietoisiksi niistä. Ajatuksena oli esimerkiksi saada kehitettyä sovelluksia, jotta voidaan saada tavoitettua ihmiset syrjäisillä alueilla. Uusia tekniikoita voidaan käyttää myös hyväksikäytön välineenä, väärinkäytön välineenä. Esimerkiksi sosiaalisen median käyttö vihapuheen levittämiseen voi tapahtua toistuvasti, jos siihen ei puututa. Sen vuoksi oikeuksien ja vastuuksien tukeminen digitaaliaikana aikana otettiin keskeisenä teemana esille tässä uusi tietosuojapaketti ja sen uudistaminen on avainasemassa. Ja foorumin edusta osallistujat ehdottivat seuraavia käytännöllisiä esimerkkejä. Kerron niistä muutama. Henkilötietojen käyttäminen ja kerääminen uusissa sovelluksissa, esimerkiksi sähköisessä terveydenhoidossa, vaatii sitä, että tietosuoja otetaan erityisesti huomioon. Tämä on erityisen tärkeää, kun tietojen käsittely ja hallinta on yhä useammin ulkoistettu yksityiseltä sektorilta pois. Sitten myös kurssit yliopistoilla ja muissa koulutuslaitoksissa, jossa ihmiset jotka opiskelevat lakia, erityisesti ihmisoikeuslakia, niin saatettaisiin yhteen niitä asiantuntijoiden kanssa ja tällä voitaisiin varmistaa, että sovelluksessa otetaan huomioon perusoikeudet myös tulevaisuudessa. Sitten hyvin käytännöllinen edust- ehdotus vielä olisi tällainen varoitusjärjestelmä digitaalisen tekniikan käyttämiseen. IT-yhtiöt voisivat sen saada aikaan yhdessä sääntelyjen kanssa, mitä tämä tarkoittaa. No, se tarkoittaa sitä, että jos on liikennevarovaroitusjärjestelmä, niin punainen tarkoittaa, siis sitä, että kaikki verkkotransaktiot, joihin liittyy henkilötietoja, niin käyttäjää sitten varoitetaan siitä, että saatetaan henkilötietoja myydä, ne voivat käyttää uudelleen tai muut voivat niitä väärinkäyttää. Tässä vain muutama esimerkki foorumin ehdotuksista. Puheenjohtajan lausunto ottaa esille monia hyvin käytännöllisiä toimia, joilla voidaan puuttua perusoikeuksien toteutumiseen. Ne otettiin esille myös 28. työryhmän kokouksessa ja sieltä saadaan aineistoa verkkoon piankin. Puheenjohtajan lausunto keskittyy siihen, mitä eri toimijat, erityisesti vastuunkantajat, voisivat tehdä, jotta perusoikeuksien noudattamista voitaisiin parantaa kullakin kolmella teema-alueella. Otettiin esille myös sen, mitä perusoikeusvirasto voisi tehdä. 36-40 sivuilla otetaan lausunnossa se esille. Se, mitä foorumi sai aikaan ja joka tulee esille myös puheenjohtajan lausunnossa, on se, että tunnustetaan vuorovaikutus eri toimijoiden välillä liittyen toiminnan vaikutukseen perusoikeuksiin. EU-toimielimet, kansalais, kansalais kansainväliset järjestöt, elinkeinoelämä, yliopistoelämä, jäsenvaltiot ja niin ne viranomaiset voivat yhteistyötä tehdessään todellakin parantaa sitä, että ihmiset voivat käyttää perusoikeuksiaan. Foorumot, foorumissa otettiin esille se, että perusoikeudet voidaan niin sanotusti valtavirtaistaa. Ja tässä täytyy tarkastella muutakin kuin perinteistä ihmisoikeusyleisöä. Se vuoden 3 ja 4 puheenjohtajan lausunnossa näette neljä pääteemaa, jotka tulevat konferenssista esille. Siis kolmen temaattisen alueen ohella tuli nämä neljä teemaa esille. Otan esille lyhyesti. Ensimmäinen on se, että perusoikeudet pätevät kaikki. Ihan oikein tietysti keskitytään erityisryhmiin yhteiskunnassa, jotka ovat kovin haavoittumassa asemassa perusoikeuksien suhteen, niin otettiin esille myös se, että ne pätevät kaikki kun viitataan digitaaliseen aikaan, niin siellä se on erityisen selvää. Se on oikeuksien toteutumisen mahdollistaja. Osallistaminen on tietysti se, että osallistetaan kaikki. Perusoikeudet otevat sekä nuoriin että vanhoihin ja monen eri henkilöihin. Toinen pääteema oli koulutus. Perusoikeuskoulutus on olennaista eri tasoilla esimerkiksi peruskoulusta yliopistoihin asti, yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille, jos ajatellaan koulutusta. Ja sanottiin, että perusoikeuskoulutuksessa täytyy käyttää uutta kielenkäyttöä, jotta saadaan se paremmin saataville. Kolmas erityisteema oli toimielinten vastuu. Jos ei pystytä kunnioittamaan perusoikeusvelvollisuuksia, siis jäsenvaltiot ja EU eh, e ovat siihen sidottuja, jos näin tapahtuu, niin se täytyy ottaa esille. Ja sitten neljäs näkökohta tuli esille koko foorumin aikana. Oli lause, joka liittyy kovasti vammaisuuteen ja vammaisiin henkilöihin. Ei pidä tehdä meitä koskevia asioita ilman meidän osallistumistamme. Tämä täytyy ymmärtää myös perusoikeuksien yhteydessä valtavirtaistamisena. Mitä tämä Nothing About Us Without Us tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kuullaan niitä, joita päätökset koskevat myös perusoikeuksien suhteen ennen kuin toteutetaan tai suunnitellaan politiikkatoimia ja toteutetaan niitä. Sitten lopuksi perusoikeusvirasto ottaa esille nämä sat, yli sata käytännöllistä toimea myös käytännön työssämme. Ja toivomme, että te LIBE-valiokuntana voitte ottaa esille myös omassa työssänne puheenjohtajan lausunnon, että teette yhteistyötä perusoikeusviraston kanssa, jotta voimme varmistaa, että seuraavakin foorumi on menestyksikäs tilaisuus. Kiitos kovasti huomiostanne. Kiitoksia. Hyvät kollegat, teillä kaikilla tämä vihkonen on mutta valitettavasti meillä on aikaa vain tuonne 15 vaille viitteen ennen kuin sitten Privacy Shield-asia tulee esille ja komissaari paikalle ja sitten meillä on aikovaliokunnan kanssa yhteinen kokous. Eli vain 15 minuuttia. Kaksi kollegaa on pyytänyt puhu- puheenvuoroa. Onko vielä muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Näyttäkääpä nyt kaikki sitten. Anakin. Nyt! Näyttäkää nyt kädet ylös, ne jotka haluavat puhua. Ei muita ja puhukaa lyhyesti myös. Teillä ei kyllä ole vaikka vastata, koska tähän aikaan asian oli aikaa vain puoli tuntia. Eli puhukaa melko hitaasti. Saattaa olla, että ette voi vastata kaikkeen. Aloittaa edustaja Bonista. Kiitoksia. Olen osallistunut foorumin, jossa keskityttiin tähän digitaalikauteen ja haluaisin kiittää sen järjestämisestä ja hyvin rakennetuista keskusteluista, koska on ollut hieno tilaisuus keskustella näistä asioista ja tavata myöskin kansalaisjärjestöjä. Haluaisin lyhyesti ottaa esille muutaman näkökohdan. Ensinnäkin se, että perusoikeuksia tulisi soveltaa sekä internetissä että sen ulkopuolella, se on tärkeää. Ja toiseksi ilmaistiin, että tämä täytäntöönpanoprosessin kanssa, kun puhutaan GDPRstä, että tämä täytyy hoitaa yhdessä. Kaikkien toimielinten, kaikilla tasoilla, kaikkien sidosryhmien pitää olla mukana. Kolmanneksi, että meidän täytyy varmistaa tai pohtia jonkunnäköistä oikeusluetteloa, joka liittyy internetin toimintaan kansallisella tasolla – ja hyvin vahvasti myös ilmaistiin se, että kansallisella tasolla kaikkien sidosryhmien tulisi tehdä yhteistyötä kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Tämän lisäksi mielestäni on erittäin tärkeää ymmärtää, että ehdotus, joka liittyy tähän liikennevalovaroitusjärjestelmään digitaalisen teknologian käyttäjille. Konferenssin aikana todettiin, että niitä yritykset voisivat olla tässä mukana ja keskustelun aikana palaamme myös tähän kohtaan. Kiitoksia kovasti konferenssista. Edustaja Lauristi. Uh, thank you very much. I, uh, Kiitoksia. Haluaisin vain vahvistaa se, mitä edustaja Boni sanoi. Olemme aivan samoilla linjoilla. Minäkin olin tuossa digitaaliaikakausi keskustelussa. Haluaisin vain sanoa, että usein tämän tyyppisissä tapahtumissa ne helposti muuttuvat tällaisiksi muodollisiksi rituaaleiksi. Mutta nyt olin todella myönteisesti yllättynyt. Ilmapiiri oli todella vakavasti otettavaa ja siellä oli kunnon sisältöä ja innostuneita puheenvuoroja. Eri sidosryhmät esiintyivät ja avoimesti keskustelivat asioista. Minulle yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, joita siellä toisteltiin koko ajan, koski sitä, että meidän on nyt keskityttävä koulutukseen digitaalisella aikakaudella myös, myös ihmisoikeudet ja tekninen puoli on tässä huomioitava. Täällä kuullaan paljon että yksityisen suojasta ja tästä sisäänrakennetusta järjestelmästä, mutta jos ihmisellä ei ole perusymmärrystä, peruskoulutusta tällä alalla, niin, niin sitten tulee vain retoriikka ilman täytäntöpanoa. Toinen asia, joka käsiteltiin kovin perusteellisesti ja vakavamielisesti tuolla koski osallisuutta ja siihen liittyviä ongelmia. Olemme niin niin tottuneita tähän ja pidämme melkein luonnollisena tätä, kun ajatellaan nuoria, niin tämä digitaalisuus tulee luonnostaan, mutta, mutta kun ajatellaan ikääntyvää väestöä, ja sanotaan nyt yli 40-vuotiaita, niin tämäkin ikäryhmän huomioitava on huomioitava todella sosiaalinen osallisuus näille ihmisille ja myös vammaisille koko tämä osallisuuspuoli on hyvin tärkeä. Mielestäni kävimme siellä hyvää keskustelua ja voisin mennä siellä pidemmällekin. Tämä oli kovin luova tapa toimia. Toivon, että löydämme uusia luovia väyliä keskustelua varten. Edustaja Gomes. Unfortunately could not participate. Valitettavasti en voinut osallistua. Ja toivon, että ensi kerralla se järjestää niin, että useampi jäsen valiokunnastamme voi osallistua. Siitä huolimatta mielestäni tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan turvapaikanhakijoiden suojelusta ja siitä työstä, kautta tehdä, sillä en osaa kuvitella toista alaa, joka olisi enemmän ristiriidassa sen suhteen, mitkä EU-arvot ovat. Ja kun puhutaan sen uskottavuudesta maailmassa, kuin tämä pakolais- ja maahanmuuttokohtelu. Kysymykseni on siitä syystä, että aiotteko todella toimia ja ovatko jäsenvaltiot pyytäneet apua näissä ihmisoikeuskysymysten ratkaisussa. Ei pelkästään tiettyissä kohteissa eikä järjestelykeskuksissa, vaan keskuksissa, vaan kaikilla leireillä, joita nyt on esimerkiksi Kreikassa, ja jossa erityisesti alaikäisiä hyväksi käytetään, jossa ei ole mitään olosuhteita, joiden puitteissa voitaisiin varmistaa se, millä tavalla alaikäisiä kohdataan, ja jossa naiset ja tytöt eivät ole saaneet oikeutta perheen yhdistämiseen Tämä merkitsee sitä, että kaikkien täytyy kantaa vastuu, ei pelkästään niiden maiden, joissa nämä henkilöt sijaitsevat. Ja on tämä digitaali kuilu on itse asiassa saanut aikaiseksi tilanteen, jossa esimerkiksi monet haluaisivat Skype-yhteyden, mutta sitä ei siellä olemassa. Ja sitähän EU pyrkii juuri viemään eteenpäin. Kysymykseni onkin, mitä nimenomaisesti aiotte tehdä, jotta voidaan toimia sen suhteen, mitä tässä tehdään, kun puhutaan näistä prioriteeteista ja pakolaisten oikeuksista. Ja rohkaisen teitä todellakin toimimaan. 16.45 on tämä takaraja, hyvät kollegat. Seuraava puhuja. Niin, kiitos tästä esityksestä, myös kutsusta. On tärkeää, että parlamentti osallistuu. Niin täällä. Niin osallistu, voi osallistua tällaisiin tilaisuuksiin. Se oli meille oikein hyvää. En nyt halua puhua siitä mitä muut, mutta kiitokset meidän ryhmältämmekin teille. Mutta puhuitte tästä sosiaalisesta osallistamisesta. Romanian ongelman otitte esille ja kirjoitatte, että indikaattoreiden kehityksen ja seurantavälineiden osalta haluatte kehittää, jos sitä pyydetään, niin romaniväestön osalta. Mielestäni se on tarpeen. Muun muassa ryhmänä me tätä pyydämme ja niin, että romaanistrategian jatko täytäntöönpanossa te olette mukana ja teidän kanssa siitä voidaan keskustella, miten siinä yhteydessä perusoikeudet, pidetäänkö niistä kiinni vai eikö pidetä, toteutuvatko ne vai ei. Meillä olisi tärkeä asia, että tässä yhteydessä voitaisiin jotain tehdä, että tätä teemaa voitaisiin ottaa esille, koska siinä on paljon siis tehtävä. Kiitoksia edustaja Dyrek. So, Kiitos kovasti. Ihan lyhyesti vain kysyisin käytännöllisistä asioista, mutta myös dramaattisista asioista. Oletteko puhuneet näistä kymmenistä tuhansista kadonneista lapsista, jotka ovat kadonneet Euroopassa maahanmuuttajaperheistä? perheistä? Niin kysymys koskee foorumia, mutta toiseksi sitten myös viraston toimia. Että oletteko tässä asiassa pyytäneet tietoja Europolilta tai oletteko pyytäneet tietoja jäsenvaltioiden poliisilta? Minkälaisia tietoja voidaan kerätä tästä asiasta tällä hetkellä? Kiitoksia. Thank you. And finally, Mrs. Post, please. Soraya Post. Soraya Post ilmeisenä. Kiitoksia. Haluaisin näin alkuun todeta, että olen Cornelia Ersten kanssa samaa mieltä siinä, mitä hän sanoi romaneista. Ja haluan sanoa, että d ryhmän näkökulmasta katsotuna on romaanikysymys etusijalla. Kun katsotaan tätä mietintöä, niin kun katson tätä ensimmäistä sivua, ei ensimmäistä sivua, vaan No, täällä nyt joka tapauksessa sanotaan, no en löydä sitä. Otan seuraavan kysymyksen. Täällä puhuttiin muukalaisvihasta ja kysymykseni muukalaisvihasta on se, millä tavalla työstätte sitä kampanjoiden avulla. Koulutus, onko se osa tätä? Sillä minun mielestäni tämä on yksi niistä tärkeistä asioista, joka on yksi vaarallisimmistakin tällä hetkellä. Ja sitten oli toinen kysymys. Minusta olisi aika luonnollista, että te toimielinenä suhteessa meihin libenä, meillä pitäisi olla aika läheinen suhde, sillä ne kysymykset, joita me käsittelemme, tarvitsisivat ehkä teidän panostustanne. Ja toinen asia, johon reagoin, oli sivulla viisi. Ja sivulla kuusi sanoi, että pohjautuen solidaarisuus- ja vastuuperiaatteeseen – Minusta vaikuttaa siltä, että ihmisoikeuksien pitäisi rakentua solidaarisuuteen. Se on täysin päinvastoin kuin mitä pitäisi olla, varsinkin jos katsotaan sitä, että nationalismi ja mukalaisviha vain on kasvussa jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja pohdin myös sitten näitä lapsia. Oikeus perheelämään, oikeus perheeseen, nyt kun esimerkiksi Ruotsissa on poistettu tämä oikeus perheen yhdistämiseen, tunnen sellaisia lapsia, jotka ovat Ruotsissa, vanhemmat ja sisarukset ovat Kreikassa, ja he eivät kykene mitenkään tapaamaan toisiaan tai yhdistämään perhettä. Mitäs mieltä siitä olette? Thank you. Um, unfortunately... Niin, kiitoksia. Valitettavasti tässä aika uhkaa loppua, joten paljon aikaa ei ole vastata näihin kysymyksiin. Täällä oli kuitenkin aika yksityiskohtaisia kysymyksiä. Ehdotukseni olisi, että koska te tässä teitte muistiinpanoja ja te esititte jo hyvin yksityiskohtaisen esityksen, jotkut jäsenet olivat paikalla, kaikki eivät, että sopisiko, että ehkäpä kirjallisesti vastaisitte sitten kysymyksen esittäjille näin, että teitte hyvin yksityiskohtaisia muistiinpanoja. Voisitte ehkä muutamankin kysymyksen vastata. Your, um, compliments about... Kiitoksia kehuista tämän foorumin osalta ja kiitoksia myös näistä runsaista kysymyksistä. Voin vahvistaa, että teille sen, että perusoikeusvirasto ja sen mandaatti ja monivuotiset suunnitelmat kyllä kattavat nämä aiheet. Romanit ovat yksi prioriteetteistämme ja siihen on viitattu myös puheenjohtajan lausunnossa sitten pakolaissuojasta. Tämä on toinen alue, jonka osalta virasto tekee paljon työtä. Se on aivan avainalueitamme kuukausittain annamme kertomuksen yhdeksästä jäsenvaltiosta koskien pakollisten tilannetta ja siellä on mukana myös Ruotsi. Ja voitte katsoa sitä, mikä on virastomme panos siinä asiassa. Sitten on ollut paljon tärkeitä asioita, jotka koskevat digitaalisen kuiluun. Voisin antaa ne kirjallisena out here, but thank you very Aika on lopussa, mutta kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Pyrimme siis vastaamaan kirjallisesti sitten, kun saamme näiden jäsenten nimet vain. Me annamme teille kyllä kysyjän nimet. Valitan kollegat, että tämä tässä piti katkaista lyhyen tärkeä kohta. Kiitoksia osallistumisesta. Halusin kuitenkin kuulla kaikkien näkemykset. Kiitoksia teillekin myös, Rouva Goody, tästä esityksestä. Nyt hyvät kollegat, siirrytään kohtaan seitsemän ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ja näkemysten vaihto komission jäsenen Vera Jurovan kanssa, siis ehdotuksesta Privacy Shield-järjestelyn riittävyydestä on kyseessä. I'll start the um, introduction when they are arriving. Aloitan tämän johdannon sitten, kun tänne paikan päälle tullaan. Komissio on esittänyt luonnoksen täytäntöönpanoja päätöksestä, joka julistaa, että Privacy Shield-järjestely tarjoaa riittävän suojan tietosuojalainsäädännön puitteissa. Parlamentille tiedottiin tästä säännön 106 puitteissa. Libe-koordinaattorit keskustelivat asiasta 4.7. Ja komissaari Jurova on suostunut kertomaan tänne valiokunnalle aiheesta. Haluan muistuttaa myös siitä, että LIBE-koordinaattorinen kokous on tämän kokouksen jälkeen ja silloin keskustellaan siitä, mitä tehdään komissaari Jurovan kommenttien seurauksena. Eli pidän tässä hiukan pienen tauon, jotta pääsette istutumaan.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 Kollegat, meillä on 45 minuuttia tätä koko asiaa varten, eli näin tässä jokainen voi sitten kalibroida kommenttejaan, jotta voidaan esittää kysymykset ja sitten vielä vastatakin niihin. Ja kuten tiedämme tässä valiokunnassa 45 minuuttia ei ole mitenkään paljon. Oletteko valmis? Komissaari aloittaa nyt. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat Libe-valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen ilahtunut tästä tilaisuudesta saada käydä uutta näkemysten vaihtoa näistä kysymyksistä. EUn ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield-järjestelystä. Tämä on transatlanttista henkilötietojen siirtoa koskema järjestely kaupallisissa tarkoituksissa. Se on paljon vahvempi puitteisto kuin aikaisempi Safe Harbor-järjestely, joka viime syksynä mitätöitiin tuomioistuimessa. Komissio on huolellisesti arvioinut Privacy Shieldin ja olemme vakuuttuneita siitä, että se tarjoaa korkean tietosuojatason. Perjantaina jäsenvaltiot ovat myös kannattaneet sitä suurella enemmistöllä. Viimeisen kolmen vuoden ajan olemme työstäneet asiaa väsymättä Yhdysvaltain kumppaneidemme kanssa aloittain vuonna 2013 marraskuun suosituksista ja viime lokakuusta lähtien Tuomioistuimen asettamat kriteerit on otettu myös huomioon. Uusi Privacy Shield-järjestely noudattaa näitä kriteereitä ja täytäntöönpano-ohjeita, ja sillä päästään edellisen Safe Harbor-järjestelyn heikkouksista. Viimeksi käsittelin parlamentissa 5.5 päivää ennen kuin Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka koski Privacy Shieldia, tätä asiaa. Ja olen kuunnellut huolella näkemyksiänne, kuten myöskin muiden sidosryhmien näkemyksiä, ja komissio on pyrkinyt pureutumaan niihin. Päätöslauselmanne, jossa puhuttiin työryhmä 29 ja sen päätelmistä on johtanut selkeisiin parannuksiin ja selvennyksiin ja vahvistanut edelleenkin Privacy Shield-järjestelyä. Mihin ollaan päästy? Ensinnäkin tällaisen bulkkitiedon kerääminen on erityisen tärkeä kysymys. Se on ollut selkeä ja tärkeä osa keskustelua Yhdysvaltojen kanssa. Olemme saaneet lisätuloksia aikaiseksi, olemme saaneet lisävarmistuksia Yhdysvalloista sen suhteen, mitkä ovat turvajärjestelyt ja rajoitukset sen suhteen. On selvä, että bulkkitiedon keräämistä voidaan käyttää vain poikkeustilanteessa silloin, kun kerääminen on kohdennettua. Ja toiseksi myös silloin Yhdysvallat soveltaa filtreitä ja näiden suodattimien lisäksi myös muita välineitä, joiden avulla voidaan keskittyä kansallisiin tieto- tiedustelupalveluiden tarpeisiin ja minimoidaan kerätyn tiedon määrä. Ja kolmanneksi, tämä koskee vain murto-osaa sitä tietomäärää, joka on käsillä internetissä. Tämän seurauksena voidaan todeta, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelutoiminta, joka koskee henkilötietoja, joita siirretään EU-sta, jää sen rajoihin, mitä voidaan pitää tarpeellisena ja oikeasuhtaisena. Tämä on asioita tarvitaan silloin, kun katsotaan sitä, millä tavalla voidaan tarjota riittävää tietosuojan tasoa, joka on sen kynnysarvon puitteissa, jonka tuomioistuin on asettanut. No bulkkikerääminen sitten oli tässä. Ja toiseksi voidaan puhua oikeusasiamiehestä. Olemme saaneet lisävarmennuksia sen suhteen, että voidaan vahvistaa ja selventää Euroopan parlamentin esittämiä huolenaiheita ja muidenkin. Haluan tässä suhteessa painottaa sitä, että myös keskustelut, joita jotkut teistä ovat käyneet Washingtonin kanssa ovat vieneet näitä asioita eteenpäin ja haluaisin kiittää teitä siitä. Mihin olemme päässeet sitten tässä? Ensinnäkin olemme saaneet lisävarmistuksia tällaisen oikeusasiamiehen toiminnallista riippumattomuudesta. Meillä on nyt selkeät sidokset sen suhteen, että hän on täysin riippumaton tiedusteluyhteisöstä ja tekee toimensa niin, että hänen ei vaikuta analyysin puolueellisuus. Toiseksi hän tekee yhteistyötä muiden valvontaviranomaisten kanssa, jotka myös ovat riippumattomia, ja hänellä on tutkintavaltuuksia. Olemme myös selventäneet sitä, että hän saa kaiken tarvittavan tiedon, jonka avulla nämä tehtävät voidaan hoitaa ja jonka avulla voidaan vastata kanteeseen, jonka yksilö on esittänyt. Kuten tiedätte, kansalliseen turvallisuuteen liittyvät valitusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä rajallisia, ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myös jäsenvaltioissamme. Ja tästä syystä olemme pyrkineet siihen, että meillä olisi uusi riippumaton valitusmekanismi, jonka avulla otettaisiin esille yksilöiden kanteet, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuden käyttöön. Tämä liittyy kaiken näköiseen kaupallisiin siirtoihin ja henkilötietoihin, joita tehdään siirtoihin, joita tehdään EU-sta Yhdysvaltoihin mukaan lukien myös esimerkiksi standardisopimuslausekkeet. Tämä on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa oikeusvarmuutta kaikissa tietosiirroissa, jotka kohdistuvat Yhdysvaltoihin. Oikeusasiamies on tärkeä innovaatio. Ensimmäistä kertaa nyt meillä on olemassa mekanismi, jonka avulla voidaan ratkaista yksilöiden valituksia tällä alalla kansainvälisellä tasolla. Kehotan teitä siitä syystä olemaan huomioimatta tätä mekanismia ennen kuin se on edes ollut kokeilussa. Pyytäisin teitä sen sijaan pohtimaan sen mahdollisia etuja. Annetaan sille mahdollisuus. Ja antakaa meidän osoittaa, että se toimii käytännössä. Kolmanneksi, tietojen säilytyskysymyksissä meillä on nyt selkeä velvoite Yhdysvaltain yrityksissä poistaa henkilötiedot silloin, kun niitä ei enää tarvita prosessointitarkoituksiin. Tämä heijastelee sitä, mikä meillä on tämänhetkisessä tulevassa tietosuojalainsäädännössämme. Neljänneksi olemme vahvistaneet edelleenkin lisätietosiirtoja niin, että ei Privacy Shield-järjestelyä voida kiertää välittämällä tietoja muille yrityksille Yhdysvalloissa tai kauempana kolman, neljä ja viidenneksi, kun puhutaan näistä erilaisista valitusmekanismeista, tämä on nyt paremmin selvitetty päätöksessämme, varsinkin päätöksessä tehdään selväksi se, että suurin osa näistä vaihtoehdoista ovat vaihtoehtoja, mikä merkitsee sitä, että yksilön ei täytyy niitä kaikkia käyttää tai käyttää niitä tietyssä järjestyksessä, jotta voisi saada valitusoikeutensa. Äh, 90 prosenttia perinteisistä tietosuojakanteista, esimerkiksi tietojen pyyhkimiseksi, on käsitelty suorassa, suorassa yhteydessä yritysten kanssa. Odotamme, että tilanne on tässäkin samankaltainen, mutta se helpottuu entisestäänkin, kun olemme vahvistaneet selkeästi yhteistyötä täytäntöönpanojen kanssa Atlantin molemmilla puolen. Eli tietosuojaviranomaisten ja Yhdysvaltain puolen kanssa. Komissio on julkaisemassa kansalaisille opasta, jossa selvitetään oikeuksia heille. Kuudenneksi komissio on saanut sitoumuksen Yhdysvalloilta siitä, että se aikoo pakko esittää kaiken mahdolliset lainsäädännön kehitykset, jotka saattavat kyseenalaista Privacy Shieldin toiminnan. Lisäksi tehdään yhteinen vuosittainen tarkistus, jonka puitteissa voidaan keskustella puitteiston toimimisesta. Tämä yhteinen tarkistus kattaa, kuten muistanette, koko puitteiston eri näkökohdat, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden, valitusmekanismin ja oikeusasiamiehen. Siinä ovat mukana asianmukaiset elimet, ei pelkästään Yhdysvaltojen puolelta, vaan myös Euroopan unionissa, kuten esimerkiksi tietosuojaviranomaisemme. Me kerromme näistä löydöksistämme sitten Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja suhtaudun avoimesti keskusteluihin siitä, että Euroopan parlamentti voisi olla vielä vahvemminkin mukana. Ehkäpä voisitte pohtia henkilön nimittämistä, joka olisi mukana tässä yhteisessä Privacy Shieldin tarkistuksessa. Lisäksi painotan aina sitä, että yksi vain olevista eroista Privacy Shieldin ja Safe Harborin välillä on, että Privacy Shield on muuttuva prosessi ja olen henkilökohtaisesti sitoutunut sen valvomiseen. Varmistan, että se hoidetaan kunnolla Atlantin molemmilla puolin. Tämä sitoumus satakseen myös vahvan keskeytyslausekkeen. Voitte olla varmoja, että me käytämme sitä, jos virheitä löydetään Yhdysvaltain hallitusten tai yritysten puolella, että ne eivät noudata sitoumuksia. Olemme saaneet oppia menneisyydestämme, että meillä ei ole varaa siihen, että nämä päätöksemme jätetään pölyttymään pöytälaatikkoon, vaan meidän täytyy valvoa sitä, että kolmannetkin maat noudattavat sitoumuksia, jotta tarjotaan riittävä suojan taso henkilötiedossamme, aivan kuten me varmistamme sen, että heidän kansalaistensa henkilötiedot ovat täysin suojattuja EU-ssa. Privacy Shield-järjestely tarjoaa todellisia etuja, mutta se tuo mukanaan myös valtavan vastuun. Tämän lisäksi tämä vastavuoroinen päätöksemme tekee aivan selväksi sen, että me arvioimme suojan tason, jonka Privacy Shield-järjestely tarjoaa. Yhteenvetona. Privacy Shield-järjestely tarjoaa tiukemmat ohjeet sen suhteen, miten Yhdysvaltain yritykset voivat käyttää sitä henkilötietoa, jonka saavat. Toiseksi ennaltaehkäisevä valvonta ja täytäntöönpano Yhdysvaltain viranomaisten puolelta. Kolmanneksi useampia valitusmahdollisuuksia yksilöille mukaan lukien kansallinen turvallisuus. Neljänneksi vakuutukset sen suhteen, mitä rajoitteita, mitä turvallisuusmenettelyitä käytetään henkilötietojen keräämisessä ja varastoinnissa. Ja myös kun niitä käytetään lainvalvontatarkoituksessa. Viidenneksi tehokkaampi valvonta e, myös EU-puolelta. Privacy Shield-järjestely on vahvistunut, aivan kuten Euroopan parlamentti ja artikla 29 työryhmä ovat vaatineet. Tämä on tapahtunut yhdenmukaisesti myös tuomioistuimen päätöksen mukaan ja se saa taakseen jäsenvaltioiden täyden tuen. Meidän arviomme mukaan Privacy Shield-järjestely tarjoaa tasapuolisen suojan tason. Toivottavasti kun olette nämä asiakirjat lukeneet, olette samaa mieltä kanssani. Uskoakseni nyt meidän tulee tehdä päätös ja sitten katsoa, miten Privacy Shield toimii. Järjestelyn olemassaolo on erittäin tärkeä Euroopan taloudelle, mukaan lukien liiketoiminnalle, pk-yrityksille ja kuluttajille, jotka joutuvat luottamaan siihen, että tietoa voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. Se täyttää sen tyhjön, joka meillä on laidansäädännössämme Safe Harborin mitätönin jälkeen ja tarjoaa myös suojan yksilöille ja oikeusvarmuutta yrityksille. Te Euroopan parlamentin jäsenet olette olleet tärkeässä roolissa, kun on viety keskustelua eteenpäin viime vuosien aikana, silloin kun on keskustellut transatlanttisista tietosiirroista. Ja haluaisin lämpimästi kiittää teitä siitä. Vetoan teihin, että teette yhteistyötä kanssani, jotta saadaan tämä puite, tämä tärkeä puitteisto menestymään. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Minä annan puheenvuoron siinä järjestyksessä, kun täällä on pyydetty puheenvuoroja, noin kaksi minuuttia per puhuja. Edustaja Zippel ensimmäisenä. Äh, Kiitos. Ymmärrän kyllä hyvin, että komissio saa ennen Yhdysvaltain vaaleja Haluan saada tämän valmiiksi, enkä kiistä, että tiettyä, tiettyjä parannuksia on ollut. Esimerkiksi tässä suurien tietokokonaisuuksien keräämisessä tai äh, tämä valtuutettu riippumattomuudessa, oikeusasiahenkilön riippumattomuudessa. Mutta kysymys on, että riittääkö se vai tulisiko sitten tuomioistuimessa ihan sama kuin Safe, Harborissa, Safe Harborin kohtalo? Ensimmäinen kysymys. 29 työryhmä on ottanut kriittisiä kohtia esille, e, erityisesti näistä taloudellisista näkökohdista. Minun tietääkseni siinä ei ole muuttunut mitään. Ehkäpä komission jäsen voisi tästä tähän ottaa vielä kantaa. Toiseksi sitten tämä Shield hän suuntautuu tai perustuu 95 direktiivi, eikä ota ilmeisesti huomioon ollenkaan uutta tietosuojapakettia. Tarkoittaako se sitä, että tästä pitää neuvotella kahden vuoden päästä vielä uudelleen, että se olisi sopusoinnissa tämän tietosuojapaketin kanssa? Tosiasiallisesti. Ja viimeinen kysymys. Mainitsitte, että neuvostossa olisi laaja enemmistö nyt esitetylle tekstille. Se tarkoittaa sitten, että jotkut eivät ole tyytyväisiä ja yksittäisiä puheenvuoroja on kuultu, että, että ilmeisesti kaksi jäsenvaltiota on antanut oman selvityksensä. Voisitteko sanoa, että mitä näissä selvityksissä on sisältö ja voidaanko ne asettaa meidän saatavillemme? Uh, uh, Kiitos, kun puhutte myöskin näin tiiviistä. Sitten herra Foss. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kovasti kiitoksia komission jäsenelle, että piditte meille jälleen esityksen. Ja nyt jos vertaan siihen, mitä kerroitte ja verrataan sitä EPPn ryhmän tavoitteisiin, niin mehän ensiksikin halusimme safe harbor-mekanismin mekanismista luopumista ja sitten, että nämä 13 suositusta eivät ole meille tarpeeksi pitkälle meneviä. Halusimme kernaasti tietojen vapaan virran fokusoidummin ja paremman tasaamisen näissä kilpailuehdoissa Yhdysvaltain ja Euroopan välillä niin, että olisi korkeammat tietosuojastandardit ja oikeussuoja. Ja nyt nämä ilmeisesti ovat toteutuneet ehdotuksessa, ja siitä kovasti kiitoksia, että ainakin nämä meidän kartoittamamme tavoitteet on saavutettu. Se ei tietysti kaikki täydellistä ole, että 235 prosenttia tai miten nyt vaan, niin niistä tavoitteista puuttuu, mutta periaatteessa sanoisin, että meidän näkemyksemme mukaan tämä Privacy Shield täyttää sen, mitä me Safe Harborin parannuksena aina olemme ottaneet esille tai parannustarpeena. Myöskin on aika hyvin onnistunut se, että nyt kun on kolme peruskiveä, turvallisuus, perusoikeudet ja tietoturva on saatu hyvään tasapainoon, että kaikki nämä kolme tasoa ovat mukana, niin että siihen voimme olla oikeastaan hyvin tyytyväisiä. Nämä vaatimukset, joita tuomioistuimelta tuli, että meillä on valvontamekanismi, se, siinäkin suhteessa on ollut parannusta ensimmäiseen ehdotukseen verrattuna. Että tässä oikeussuojakeinoissa on parannusta tullut, että, että niitä päästään käyttämään paremmin. Ja että miten saadaan tietoja julkisilta viranomaisilta. Haluamme, että sielläkin rajoitetaan se on oikeastaan se paras, mitä siinä olette saavuttaneet, että kun tämä bulkkikerääminen suurien tietokokonaisuuksien keräämisessä oli aina turvallisuushuolia ja juuri Yhdysvalloissa, että on juuri siinä suhteessa vaikea saavuttaa mitään. Siinä mielessä on oikein hienoa, miten olette tämän tehnyt. Siinä mielessä ehkä vielä yksi kysymys. Jos voisitte vielä vähän valaista näitä yksittäisiä mahdollisuuksia, joita kansalaisella on tässä saada oikeussuojakeinoja käyttöönsä. Taustakysymykselläni on, että minähän näen aina minä näen vain nämä alternative redress, dispute redress asian, että saadaanko siihen myös tämä, tai verrattuna tähän Privacy Shield-paneeliin, niin mikä se siinä se ero on, mutta että näitä mahdollisuuksia tässä kun tulee neljällä viidellä eri tasolla, että miten kansalaisena voi todellakin toteuttaa oikeuksia. Siinä on päästy hyvin eteenpäin ja hyvällä tiellä ollaan ja siinä mielessä vielä kiitokset teille kovasti. please. Inetfeld. Okay, thank you. Um, yes, well, thank you, Commissioner. Kiitoksia, kiitoksia komissaari. Ei ole varmaan epäilystäkään siitä, etteikö esillä oleva ehdotus olisi parempi kuin Safe Harbor. Mutta kysymys onkin siitä, että onko se riittävän hyvä. No, kuten edellinenkin puhuja oli hiukan yllättynyt, että Vossin arvio, Voss on itse juristi, äh, on se, että ei ole mitään tasapainoa kaupallisten etujen ja lain välillä. Lakia täytyy noudattaa, piste. Jos ei pitä, pidä laista, niin lakia muutetaan. Ei tässä ole kysymys siitä, että jollakin on poliittinen mielipide siitä, miten lauantailta vietetään pubissa, vaan tässä on Euroopan unionin korkeimman tuomioistuimen näkemys asiasta, ja se on se näkemys, jolla on merkitystä. Ja hyvä komissaari, minusta me olemme eri mieltä tässä. En ole itse juristi, joten en kykene siltä kannalta tätä arvioimaan, mutta en ole vakuuttunut siitä, että tämä nyt on mitenkään Schremsin kestävää. Mutta Schrems tai kun hänen kaltaisensa saattaa mennä tuomioistuimen tästä ja sitten olla jälleen ongelmissa. Ja edustaja Voss, mehän haluamme tarjota yrityksellemme toimintavarmuutta. Tässä on aina tällainen epävarmuus, joka häilyy tilanteen päällä. Ja siksi on vaikeaa hoitaa yritystä. Jos ollaan sitä mieltä, että tämä on se perusnormi, niin ollaanko silloin valmiita antamaan samat järjestelyt vielä muille tärkeille kauppakumppaneille, kuten vaikkapa Kiinalle tai Venäjälle? En ole suinkaan varma siitä. Ollaanko halukkaita tekemään kauppaa samankaltaisten ehtojen puitteissa? No muutama yksityiskohta vain, sillä moni kysymys on jo esitetty. Minä odottelen edelleen vastausta kysymykseen siitä, mikä on annettujen vakuuksien oikeudellinen arvo. Tässä on koko ajan kyseessä jonkunnäköinen partiolaisen kunniasana, mutta miksi, jos jäsenvaltioiden viranomaiset ovat todellakin mm, sitoutuneita, miksi niin he eivät hyväksy lainsäädäntöä ja anna meille juridista varmuutta. Mikä tällainen vastahakoisuus on? Se ei kyllä luo minkäännäköistä luottamuksen ilmapiiriä. Toinen luottamukseen liittyvä kysymys koskee tätä oikeusasiamiestä, sillä yksi näistä Euroopan unionin lainsäädännön vaatimasta vaatimuksesta on riippumaton viranomainen. Ja minua kyllä arveluttaa tämä riippumattomuus. Yhdysvaltaiset eivät nimetä sitä oikeusasiamieheksi ollenkaan, vaan vanhemmaksi koordinaattoriksi diplomatiapuolella. No eipä kuulosta siltä, että kansalaiset voivat sinne puoleen kääntyä. Enkä oikeastaan ole vakuuttunut myöskään siitä, mitä sain kuulla mutta ehkäpä puheenjohtaja voi vahvistaa tämän tai sitten olla vahvistamatta, että Novelli, joka on tämä uusi vanhempi koordinaattori tai oikeusasiamies ei halua tulla Euroopan parlamenttiin selvittämään meille sitä, mitä, miten hän pitää tämän, tätä tehtävänä. Minusta se olisi tärkeä osa, kun tätä luottamusta rakennetaan. No sitten tämä bulkkitietojen kerääminen. Se on ytimessä. Paljon on tehty, mikä on totta, mutta kaikki kuitenkin tuolla äärilaidolla. Ydin tässä on se, miten kohdellaan tätä bulkkitietoa. Meidän tulee kyllä kysyä itseltämme sitä, kun olemme juuri hyväksyneet uutta lainsäädäntöä, haluammeko elää näiden normien mukaan vai emmekö nyt oikein suhtaudu tähän vakavasti. Lopuksi vielä ehdotitte, että Euroopan parlamentin pitäisi olla mukana tässä yhteisessä tarkistuksessa. Hyvä aikomus, mutta ei hyvä ajatus mielestäni, sillä se johtaisi siihen, että luottamuslauseke sitoisi meitä, emmekä koskaan kykenisi harjoittamaan mitään tehokasta valvontavaltaa. Ja henkilökohtaisesta kokemuksesta niin voin sanoa, kun olen ollut tässä talossa jo 12 vuotta, että olemmeko me kollegatena koskaan oikeasti harjoittaneet mitä valvontavaltaa SWIFT-sopimuksessa, PNR-sopimuksessa ja kaikissa muissa, joita meidän pitäisi olla valvomassa. Me emme koskaan tee näin. Mutta vaikka emme teekään, niin minusta meidän tulisi olla mukana, ei, ei tulisi olla mukana tällaisessa yhteisessä tarkistuksessa, vaan meidän tulisi olla mukana valvomassa sitä puheenjohtajaa. Ymmärrän kollegat sitä, että täällä on suuri houkutus käydä pitkää keskustelua, mutta meillä on tämä yhteiskeskustelu Ekonen kanssa kello 17.30. Yrittäkää siis puhua öö, tiiviisti. Albert seuraavana. Okei. Okay. Okei, okay, I go. Um, thanks. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä ja komission tekemästä työstä. Sen jälkeen, kun tuomioistuin teki tyhjäksi Safe Harbor-päätöksen aivan alusta alkaen. Tämähän tarkoittaa sitä, että 15 vuotta toimimme laittomasti, kun ajatellaan Euroopan, eurooppalaisten henkilötietojen prosessointia Yhdysvalloissa. Meidän on todettava, että meidän on saatava luottamus palaamaan kansalaisten keskuuteen ja toimitettava, saatava aikaan laillinen ja tehokas henkilötietojen suoja, mihin kansalaiset voivat luottaa. Ja voivat luottaa siihen, että Euroopan unioni näitä tietoja suojaa. On aivan totta, että kyse ei ole siitä, että voitaisiin tehdä parannuksia, vaan kyse on siitä, vastaako tämä niitä peruun, vastaako tämä niitä periaatteita, joita on EU-lainsäädännöstä – se, josta tuomioistuin on puhunut. Tässä on muutamia epäilyn ah, aiheita, onko todella nyt tähän päästy. Täällä on useita ongelmia jo tuotu esille, enkä halua nyt kaikkea tässä toistaa, mutta erityisesti kun ajatellaan bulkkitiedon keräämiseen, minä en ymmärrä, että tämä olisi riittävällä tavalla suljettu pois kyseisessä päätöksessä. On aivan selvää, että ei kaikkia tietoja kerätä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kansalaisten tietoja kerätään varma, pa, paljon vähemmän kuin kaikkien muiden tietoja. Tämä voitaisiin oikeuttaa niin, että enhän, emmehän me oikein, ollenkaan kerää kaikkea niin kauan kun jätetään pois se vaikka prosentti teknologiasta, niin sitten voimme saa, sanoa, että emmehän me kaikkea kerää maailmassa. No, mutta kuitenkin se, mitä eh, kerätään, on, on syrjivää EUn kansalaisia kohtaan, joten tilanne on sama. Haluaisin vielä korostaa sitä, että nämä ovat nyt vain lupauksia, joita tässä vaihdetaan. Se, mikä on omitusta, niin on se, että tuomioisto sanoi, että Yhdysvaltojen lainsäädäntö ei ole riittävää, kun katsotaan tätä nykyistä mallia ja ja EU-yksityisyyden suojalakeja ja, ja amerikkalaista versiota siitä, miten ei ole kuitenkaan muutettu, koska mitään mahdollisuuksiakaan ei tällaisen muutoksen ole. Nyt jos sanotte, että kokeillaan kuitenkin, koska jotakin parannuksia on tehty, niin sitten sanoisin, että no sitten voitaisiin myös sanoa, että testaaminen ei tarkoita, että jotakin äh, lopullisesti ryhdytään täytäntöönpanomaan. Minä odottaisin, että sanoisit, että no emme ole vielä valmiita, testaamme tätä, mutta vain tietyn ajan. Ja sitten kun meillä on yleinen tietosuoja-asetus, niin sitten voimme neuvotella paremman ratkaisun, koska emme me muuten voi tältä pohjalta toimia. Tarvitaan ajalliset rajoitukset. Mitään yleistä tietosuoja-asetusta ei vielä ole Yhdysvalloissa yksityistä sektoria varten. Tämä onkin ollut merkittävimpiä ongelmia ja syy siihen, miksi vuonna 2000 Euroopan parlamentti hylkäsi Safe Harbor-päätöksen, eikä meillä ole mitään vastaavaa vieläkään. Jos meidän nyt pitäisi saada aikaan vipuvaikutusta Yhdysvaltojen puolella, siellähän on lähinnä kansalaisjärjestö puoli, joka on pyytänyt meitä toimimaan etulinjassa, että Euroopan unioni pyrkisi määrittelemään – transatlanttisten suhteiden linjoja. Ja meidän on pidettävä tämä vipu päällä ja meidän on otettava selvät aikarajat ja sanottava selvästi, että tämä ei ole viimeinen sana. Muussa tapauksessa olen varma siitä, että tämä joutuu jälleen tuomioistuimeen ja menetämme edelleen luottamusta kansalaisten keskuudessa. Mrs. Intervell on Novelli. Edustaja Enstfeldt, me esitimme tällaisen yleisen kutsun oikeusasiamiehelle, mutta ei ole ehkä oikeudenmukaista sanoa, että hänelle tehtiin muodollinen kutsu tulla tänne. Enetfeld, niin, no hyvä kuulla, mutta voidaanko sitten tehdä sitä virallista ja pyytää häntä tulemaan tänne parlamenttiin? Oitan se esille koordinaattoreissa. Ja sitten... Albrecht, oliko teille työjärjestyskysymys? Kirk Hope seuraavana. Mikrofoni päällä. Niin, kiitos, että tulitte komission jäsen paikalle, vaikkakin uskon, että poliittisissa ryhmissä parlamentissa on jäseniä, jotka suoraan sanoen eivät olisi minkäänlaiseen tulokseen ikinä tyytyväisiä. Sehän on kuitenkin kolmannen maan ja EU-välinen kompromissi joka tapauksessa. Sofi, minäkin nyt satun olemaan juristi ja itse asiassa herra Fossin kommentit oikeudellisessa mielessä olivat kovin ansiokkaita. Mutta minun ja ryhmäni osalta uskomme kyllä, että täytyy nähdä laaja kuva, iso kuva, ja että miten Privacy Shieldin toteuttamisella on hyviä vaikutuksia talouteen, kansalaisten tietojen suojeluun ja erityisesti se, että saadaan selkeä oikeus kehysaikaan, erityisesti pienille ja pk-yrityksille. Nehän edustavat 60 prosenttia kaikista yhtiöistä, jotka uutta Shield-järjestelmää käyttävät. Täytyy ottaa huomioon suuret eritystysaskeleet, erityisesti tässä oikeusasiahenkilössä. Yhteistyö ja riippumattomuus otettiin esille ja en minä nyt sitä hylkäisi noin suoralta kädeltä. Myöskin muutoksenhaku. Siinä on useita vaihtoehtoja muutoksenhakukeinoissa. Se on mielestäni tärkeää. Yhteiset tarkastelut, tietysti vuositarkastelu ja johdantoosa 146 komission mukana olo. Näitä täytyy nähdä laajemmassa kuvassa. Yhdysvaltojen tekemät myönnytykset, myöskin Yhdysvaltain virastot ja tietokokonaisuudet ja myöskin presidentin poliittisia direktiivejä voidaan tulkita väärin. Mielestäni Yhdysvallat tai ystävämme siellä eivät pitäisi äh, tarkastellisia asiaa huumorilla. Nämä politiikkaneuvonantajat ovat hyvin tärkeitä ja heillä on korkea asema. Sitten hakukeinollakin. Mitä minuun tulee, niin parlamentti teki toukokuun päätöslauselmassaan kantansa selväksi, ja nyt parlamentin pyynnöstä on tehty parannuksia. Siinä mielessä mielestäni nyt täytyy keskittyä siihen, että saadaan tämä parannettu Privacy Shield voimaan, täytetään oikeudellinen tyhjiö ja tarjotaan suojaa kansalaisille. Ja selkeä toimintaympäristö yrityksille, monet ovat ottaneet tämän esille. Ja nyt, jos vain halutaan kopio, kopioida ja liimata EU-standardit, niin silloin ymmärretään väärin se, että mitä kansainväliset neuvottelut ovat ja kompromissit ovat. Nyt idealismia täytyy korvata pragmatismilla ja vastuullisella ajattelulla. Komissio, kiitos, että olette täällä. Mielestäni teette oikein hyvää työtä tässä vaikeassa olosuhteessa. Ja minulla ei ole mitään lisäkysymyksiä tämän päivän osalta tänään. Ja, niin ihan suoraan täytyy sanoa, että nyt menettely on kyllä vähän ollut outo että täytyy tulla kirje puheenjohtajalta, joka kääntyy teidän ja kutsuu teidät, jotta sitten ystävällisesti tulette tänne Jourova ja kerrotte siitä, että mikä lopullinen ratkaisu ja muoto on. Me tietysti olimme ajatelleet, että olisitte voineet kuvitella, että vähän aiemminkin olisitte tehneet ja mekin olisimme toivoneet, että parlamentilla olisi ollut enemmän mahdollisuuksia todellakin äh, vaikuttamisoikeuttaan toteuttaa. Mielestäni tämä ei ole kunnossa. Haluan sanoa tämän selvästi ja myöskin koordinaattoreiden kesken. Tässä keskusteltiin kiistanalaisesti. Tämä on hyvä työtapa. Tiedätte tarkalleen, että tämä on kiperä kysymys. Ja pitäisi meidät ottaa tosissaan. Ja jos me otamme teidät tosi, tosissaan, niin teidän pitäisi ottaa meidät tosissaan niin ettei tässä vaihdeta pelkästään ko- ko- kohteliaisuuksia, jos nyt ylipäänsä tullaan paikalle. Tämä ensin sitten toiseksi, että kun tarkastellaan tulosta, niin se on tietysti pettymys. Saksaksi sanotaan väärä viis, ja sitä mitä piti olla, niin ei ole siellä. Eli Privacy Shield kuulostaa hienolta, mutta ei se oikeasti sitä ole. ei tietojen keräämisessä, ei myöskään eri turvallisuusviranomaiset Yhdysvalloissa. Ok, no siihen on totuttu, mutta tämä oikeusasiahenkilö, Carrie hän sanoi tästä selkeän vastauksen, että se on johdantosan kappaleessa, että ei tarvitse mitään oikeussuojakeinoa nimittää. Siis koko tämä konstruktiohan on kovin epäselvä ja myöskin riippumattomuus valvontaviranomaisen osalta on suurta spekulaatiota. Ja viimeinen kohta, josta on keskusteltu pitkään, eikä sinäkään ole ilmeisesti mikään muuttunut, on EU-kansalaisten suoja. Eli se, mitä suojaksi nyt tässä nimitetään. Se, se tarkoittaa, että ei-EU-kansalaiset ovat tästä ulkona ja siinä mielessä Tämä ei ole hyvä asia. Tietysti voidaan sanoa, että parempi nyt, että mennään nyt kesätauolle ja mietitään asiaa, mutta minä sanon, että ei se käy. Ja me ryhmänä kyllä nyt pidämme tätä sellaisena asiana, että tässä ei tuomioistuimen päätöstä kunnolla toteuteta. Thank you. Uh, Mr. Boni and, uh, Mrs. Kiitoksia. Edustajat Boni ja Gomes eivät halukaan käyttää puheenvuoroa, kun tässä aikaa, niin vähän kiitoksia, hyvät kollegat. Eli nyt Lopes Gillard, vaan hyvin lyhyesti. My concerns... Vaikea puhua lyhyesti, koska taikka nämä huolet on oikeastaan tuotu esille, mutta se mitä tässä halusin vielä sanoa myönnettyäni, niin että kyllähän tässä edistystä on tapahtunut, vai kun verrataan tätä paperia tuohon Safe Harbor-sopimukseen on todettava, kuinka paljon tulokset tulevat jatkossa riippumaan siitä, että onko tämän presidentin asetus edelleen jatkumassa. Sen tarkoituksena on suojata tämä uusi järjestelmä ja tässä on tietenkin huomioitava, että on tulossa presidentin vaalit ja voi olla, että koko tämä homma menee uusiksi Amerikan puolella. Mikäli mitään velvoittavia pykäliä ei ole, niin että sekä että kongressin molemmat huoneet ovat sen hyväksyneet, niin sittenhän se on presidentin tahdosta riippuvainen, pidetäänkö tämä tehokkaana ja voimassa vai eikö. Sitten toinen asia, Euroopan tuomioistuimen päätös koskee sitä, että varmistetaan se, kuinka EUn lainsäädäntöä tulkitaan. Niistähän on tulkittava kirjan mukaan, mutta Euroopan lainsäädäntö on muuttuva, se on dynaaminen prosessi. Meillä on tämä uusi tietosuojapaketti, joka on tulossa voimaan. Kuinka suuri osa siitä otetaan mukaan tähän uuteen järjestelmään? Tämä on kysymykseni. Uh, kiitoksia hyvät kollegat, kiitoksia siitä, että pysyitte näin puheenjohtajassa. Komissaari, haluatteko nyt vastata kaikkiin kysymyksiin? Thank you very much for, for your comments and... Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Madam Sipa, uh, edustaja Sippelille ensin. Olemme hyvänneet nämä suositukset työryhmässä 29 kauppapuolelta minun suureksi yllätyksekseni. Ei ollut sen vaikeampaa kuin kansallisen turvallisuuden puolella, mutta tämä oli vain minun vaikutelmani neuvottelujen tästä vaiheesta. Hyväksyimme siis eh, tai tietojen säilyttyystä koskevat suositukset ja maantikuljetuksesta Vakuutimme amerikkalaiset ottamaan mukaan myös EE e etäalueet, siis Norja, Islanti, Liechtenstein ja nämä muut sitten automaattinen päätöksenteko otettiin mukaan yhteiseen tarkastelulausekkeeseen. Tämä oli myös tietosuojaviranomaisten suositus ja selkeytimme mahdollisuudet kansalaisille Euroopan unionissa, joten uskon, että puutimme kyllä näihin tärkeimpiin suosituksiin. Te voitte kyllä löytää sen nykyisestä tekstistä. Niin tämä tuomistojen päätös ja asiakirjat, ne ovat vuoden 1995 direktiiviin liittyviä. Anteeksi vain, kun olen vähän tässä nyt oikeuspainotteinen, mutta pyrimme löytämään ratkaisun, joka, olisi, joka tarjoaisi vastaavaa suojaa Euroopan kansalaisille yksityiselle puolelle kuin nykyinen täytäntöpaneva eurooppalainen lainsäädäntö, joka on vain direktiivi. Olette tietenkin aivan oikeassa siitä, että emme voi sulkea silmiämme siltä, että täytäntöönpano vaihe koskien yleistä tietosuoja-asetusta on tulossa 25. toukokuuta 2018 on tuo päivämäärä. Jotkut teistä tämän mainitsivatkin, Jan Albrecht ja muutamat muut. Meidän on tässä nyt saatava asia kohdalleen. Tämä tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös liittyy pyyntöihin, jotka ovat korkeampia kuin direktiivissä koskien esimerkiksi tietojen säilyttämistä ja siirtoja ja muita näkökohtia. Ei meidän pidä olla kunnianhimoisia, vaan meidän on oltava autenttisia ja riittävän vahvoja ja pidettävä painetta yllä amerikkalaisten niskassa. Olemme ilmoittaneet, että EUlle tietosuoja-asetus on vallankumous Euroopan unionin tietosuojasektorilla. Amerikkalaiset kumppanimme ovat tästä tietoisia. Katson tätä hyvin käytännöllisestä vinkkelistä. Me tulemme työstämään ohjeviivoja ja yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa sekä teemme työtä sekä yrityksiin että kansalaisiin päin ja tässä teemme läheistä yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa. Hehän ovat etulinjassa. He ovat ne tahoja, jotka ymmärtävät, mitä tietosuoja-alalla tapahtuu, missä riskit ja uhat ovat. Teemme yhteistyötä ensimmäisen ja toisen tarkastelun kanssa ensimmäinen kesällä 2017, toinen kesällä 2018 ja tulemme yhteistyössä toimimaan myös Privacy Shield-järjestelmän osalta, niin että mahdollisesti voidaan sitä parantaa ja tehdä muutoksia. Mutta meidän on oltava varovaisia. Mehän puhumme nyt Privacy Shield-järjestelmässä tarpeesta saada aikaan oikeusvarmuutta yrityksille lainsäädännössä ja monilla muilla aloilla silloin, kun otetaan kun pyritään tekemään muutoksia – niin voidaan samalla luoda, luoda jotain kielteistä. Meidän on siis toimittava varovaisesti ja pidettävä tavoitteet selkeänä ja pidettävä yllä oikeusvarmuutta. Saman aikaan on katsottava, mitä mahdollisuuksia on parantaa suojajärjestelmää Privacy Shield-järjestelmän alla, niin että se olisi relevantti huomioiden myös yleinen tietosuoja-asetus. Minusta meillä ei ole mitään muita mahdollisuuksia. No, tämä on asia, asianajajien mielipide. Jos haluamme pitää yllä yksityisten tietojen suojan tasoon vastaavana Yhdysvalloissa ja Euroopan lainsäädännössä, sitten kun meillä on asetus voimassa, niin meidän on joka tapauksessa tästä vinkkelistä katsottava. Meillä on siis uudet säännöt Euroopassa tulossa. Tämä on tärkein tehtävä ensimmäisen ja toisen yhteisen uudelleentarkastelukokouksen aikana ja minä lupaan teille, että emme vain sulje silmiämme ja anna asioiden mennä omalla painollaan. Sitten jäsenvaltioiden äänestyksistä. Meillä on neljä tai kuusi tyhjää äänestävää jäsenvaltiota. Ranska ja Saksa ovat antaneet ilmoituksen, jossa todetaan seuraavaa. Hyväksymme nykyisen version. Meillä on joitakin huolia ja pohdimme, onko se vielä täydellinen vai onko vielä jotain tehtävissä. Annetaan teille mahdollisuus ja testataan sitä. Katsotaan, voiko se toimia hyvin, miten se käytännössä toimii, kuinka se menestyy täytäntöönpanovaiheessa. Eli nämä valtiot katsovat nyt ensimmäistä toimintavuotta Privacy Shield-järjestelmän osalta ja haluavat todella vuoden antaa itselleen aikaa arvioida sitä, mutta niinhän me kaikki haluamme tietenkin, meidän kaikkien on toimittava näin. Kiitoksia edustaja Voss näistä myönteisistä sanoista. Tietenkin meidän on päästävä tasapainoon. Meillä on kaksi merkittävää prioriteettia, turvallisuus ja yksityisyys. Eikä sitä pidä Miten salailla yrityksille. Niin että tämä on vastaus myös Sofi Hintveltille. La- lakia on täytäntöönpantava. Siitä ei ole mitään kysymysmerkkejä, mutta me olemme nyt luomassa lisää velvoitteita yrityksille. Ja ne ovat lakiperusteisia. Siellä on ehtoja ja tehtäviä ja yksityisyysperiaatteita, joita yritysten on toteutettava. Ja, eli tästä tulee ikään kuin yksi lisäkerros heille. Tämä on muistettavaa. On katsottava, millaista taakkaa yrityksille tulee, mikä on mahdollista, mikä on hyväksyttävää. Jotkut teistä mainitsivatkin sen, että emmehän me toimi tätä, tee tätä oikeastaan markkinoiden suuria toimijoita varten, vaan lähinnä eurooppalaisten pekoyritysten takia. Niiden on käytettävä tätä uutta välinettä ilman, että siitä tulee hirvittävää lisätaakkaa ja sietämätöntä työtaakkaa. Sitten tämä tietojen massiivinen kerääminen. Niin, oikeussuojakeinoista. En tiedä, onko meillä vielä aikaa. Meillähän on mahdollisuus tehdä kantelu, yrityksillä on mahdollisuus tehdä kantelu. tiet tilastojen mukaan 19, 90 prosenttia näistä kanteluista käsitellään tällä tasolla. Sitten on vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt ja voidaan mennä myös tuomioistuimeen, mutta me suosittelemme tietosuojaviranomaisten hyödyntämistä. Kaikkein vaikeimmat tilanteet tulevat eteen silloin, kun tietoja siirretään Yhdysvaltoihin ja ja kantelu tulee sitten tuojan kautta ja hän ei kuulu eurooppalaiseen oikeudenkäyttöalueeseen. Täällähän kansalaiset voivat käyttää niin sanotusti tätä liittovaltion kauppakomitean palveluja. Sitä vielä muutamia tapauksia. Niitä on ollut neljä tapausta 15 vuodessa muuten. Näitä varten on sitten tällainen sovittelupaneeli Amerikka. Troikan puolelta on sovittu, että eurooppalaiset saavat teknistä tukea Euroopan tietosuojaviranomaisilta. He niin saavat tukea lakimiehiltä ja heillä on mahdollisuus käyttää videokonferensseja. Tietosuojavaltuutetulta. Mm tätä, tätä tällaista sovittelupaneelia varmasti tullaan käyttämään hyvin harvoin, ja se on aivan viimesijainen apuväline. Sitten oikeudellisesta statuksesta, no tietenkin olisi parempi, jos meillä olisi laki. Minä tämän kyllä myönnän. Meillä on nyt nämä toimielimet, siis ei konkreettiset henkilöt, Meillä on kirjeittäjiä, joita henkilöt eivät ole allekirjoittaneet omana itsenään, vaan toimielinten puolesta ja amerikkalaisen hallinnon puolesta. Meillä on siis kirjeitä, joissa nämä toimielimet ja instituutiot Amerikan puolella sitoutuvat äh, aika paljonkin niin, että he takaavat riittävän suojan Euroopan unionin kansalaisten tiedoille. Vaalit, vaalithan ovat aina, aina oven takana ja silloin on tietenkin epävarmuutta. Katsokaapa vain, mitä Euroopassakin tapahtuu, mutta no, ehkä pysytään nyt Yhdysvaltojen puolella tällä kertaa. Tietenkin vaalit tulevat luomaan tiettyä epävarmuutta, mutta odotamme jatkuvuutta. Amerikkalaisten puolelta he ovat todella sitoutuneet näiden kirjeiden kautta mahdollisimman korkealla tasolla. Paljon kysymyksiä esitettiin oikeusasiamiehestä. Olemme saaneet lisäselvyyttä koskien valtuuksia ja, ja riippumattomuutta valtion hallinnossa tälle taholle. Hänen on vastattava kanteluihin. Mitään kanteluja ei voida jättää käsittelemättä. Oikeusasiamiehellä on oikeus myös esittää kysymyksiä yleisille tarkastajille ja voi käyttää myös muita tiedonhankintakanavia ja hänen on vastattava myös tälle kantelun tekijälle riippumatta siitä, onko sääntöjä rikottu vai ei. Ja sitten tämä oikeussuoja, mitä ehdotetaan, on tärkeä elementti. Oikeusasiamies raportoi vuosikertomusta varten tilanteesta ja näin saamme tilanteen siitä, kuinka kansalliset viranomaiset toimivat ja onko jotakin ongelmia. Tämä on nyt uusi instituutio, joka on luotu Privacy Shield-järjestelmää varten. Tällaista ei ole koskaan ollut Euroopan unionissa ollut. Minä itse tulen olemaan hyvin valpas ja seuraamaan, kuinka tämä, tämä henkilö tekee työtä. Joten katsotaan, seurataan kuinka tämä tapa etenee ja kuinka tyydyttävä tulos on. No tässä ei ehkä ole enää aikaa lisätä muita prosesseja. Me ilmoitamme libevaliokunnalle valiokunnalle aikanaan. Olen pahoillani tämän päivän viivästyksestä, mutta voin kyllä vakuuttaa teille, että otan parlamentin täysin vakavasti. En sitä Liben valiokuntaa, vaan myös, myös nämä muutkin kolme valiokuntaa otan aivan vakavasti. Vierailen näissä valiokunnissa ja kerron, mitä teemme. En ole täysin tyytyväinen. Otan vastuun tästä askeleista ja allekirjoitan tämän tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen. Ja yritämme todella pitämään kiinni kaikista lupauksista, joita olen tehnyt teille ja monille muillekin tahoille ja henkilöille. Tulemme valvomaan Privacy Shield-järjestelmän toimintaa ja mikäli se ei toimi, jos se merkittävältä osalta epäonnistuu eikä täytä sitoumuksen, sitten keskeytämme koko järjestelmän toteuttamisen. Mutta uskon, että se tulee toimimaan. Tulemme myös valvomaan muutoksia amerikkalaisessa lainsäädännössä. Sekin on, oli yksi kysymyksestä. Olemme harkitsemassa muutoksia tähän toimintapolitiikka asiakirjoihin ja muihin asiakirjoihin. No, tietenkin pitää nähdä, millainen lainsäädäntö Amerikassa sitten on. Ihmisten yksityisen suojan puolella, mutta emme ole aivan vielä siellä. Kiitoksia, hyvä komissaari. Kuten mainitsin, meillä on live-koordinaattorinen kokous sitten tämän kokouksen jälkeen, jossa käsitellään nimenomaan tätä kohtaa ja sitten seurantaa tämän työn seurauksena. pahoittelen Ekon valiokunnan jäsenille äh, sitä, että seuraava kohta aloittaa myössä. Ja pyydämme kollegoita tulemaan tänne eteen. Ferber Ekon valiokunnasta. Uh-huh.